Good morning, colleagues. Um, let's begin our... Hyvää huomenta, kollegat. Aloitetaan tämän aamun kokous. Hyväksytään ensin esityslista, jos vastalauseita ei ole, se hyväksytään. Hyväksytään kokouspöytäkirjat 28. syyskuuta, 8. maaliskuuta, jos ei vastalauseita, ne hyväksytään. Kieli, kroatia kielen kieli puuttuu ja sitten koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen ensinnäkin esittelijöiden nimittäminen. On melko selvää, että minä esittelen tuon Facebook-asian. De Jong esittelee neuvoston asetusta, joka liittyy ei-osallistuviin jäsenvaltioihin asetuksen – osalta, jossa puhutaan euron puolustamisesta petoksia vastaan 2021-2027 ja neuvoston ja parlamentin ehdotus koulutusohjelmaksi, jolla estetään europetokset. Edustaja Skripe GCRstä on esittelijä neuvoston päätöksestä, joka koskee automaattista tietojenvaihtoa Irlannissa ja myöskin koskien täytäntöönpanoa päätöstä, joka koskee DNA-tietoja Irlannissa. Ja vielä toinen tiedon vaihto asia, joka liittyy Kroatiaan. Voiko valiokunta hyväksyä nämä suositukset? Ja sitten kolmantena kohtana Meillä on oikaisuasetukseen, joka koskee eurooppalaisia laaja-alaisia IT-järjestelmiä vapaiden oikeuden ja turvallisuuden alueella. Asetus 87 2006 ja neuvoston päätös 2007 533, jolla kumotaan asetus 1077 vuodelta 2011 ja sitten delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset säädökset delegoiduista säädöksistä Eurooppa-vaalien vaalitauko sopimus, joka liittyy delegoituihin säädöksiin. Ja täytäntöönpano säädöksen on valikuntien puheenjohtajakokouksessa hyväksytty syyskuun 11. päivä järjestetyttä kokouksessa. Tämä sopimusluonnos annettiin teille liben uutislehtisen kautta 24. elokuuta tänä vuonna parlamentin Käsikirjaa delegoidusta ja täytäntöpanosäädöksistä on muutettu ja päivitetty, jotta se vastaa vuoden 2016 toimijoiden välistä sopimusta, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Tämä uudistettu versio on Liben uutislehtisessä 24.8. Täytäntöpanosäädöksistä 24. päivä syyskuuta parlamentti sai komission päätösluonnoksen, joka koskee henkilöt tietojen sopivaa suojaa Japanissa. Tämä vastaanottaminen on välitetty kaikille live-jäsenille sähköpostilla samana päivänä. Ja sisäinen määräaika vastalauseen ehdottamiselle esitettiin. Jos jäsenet haluavat vastalauseen esittää, pyydän ottamaan yhteyttä sihteeristöön, valiokunnan sihteeristöön ennen lokakuun 8. päivää kello 12. Ja tämä asia on esityslistan kohdalla, kohtana 5 ilmeisesti Etenin vähän liian nopeasti kieliversioiden osalta, oikaisun osalta, eli piti sanoa, että kaikkia kieliversioita ei ole vielä, joten tämä hyväksyminen pitää siirtää seuraavaan kokoukseen. Tämä oikaisu siis, jos tämä parlamentin asetuksen, en tiedä kuunteliko kukaan, mutta ihan nyt pöytäkirjoihin vaan. Kiitos. Oliko siinä kaikki? Always like to be precise. Haluan toki aina olla täsmällinen. No niin. Sitten voimme siirtyä kohtaan neljä. Se koskee Cambridge Analytican käyttämiä Facebookin käyttäjän tietoja ja vaikutusta tietosuojaan. Tässä on tarkoitus keskustella päätöslauselman luonnoksesta. Ihan lyhyesti vain esittelen tämän päätöslauselman. esittelen tämän päätöslauselman 3. säännön mukaan. Tämä koskee Cambridge Analytican tiedon käyttöä, Facebook-tiedon, ja tämä päätöslauselma tietenkin saatiin melko suuren työmäärän jälkeen. Puheenjohtajakokouksessa järjestettiin kuuleminen ja sitten kolme erillistä kuulemista vielä valiokunnan toimesta. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän työhön, jotta nämä kuulemiset saatiin järjestettyä. Aikataulu oli todella tiukka. Ja minusta tuntuu, että kuulemiset olivat yksityiskohtaisia ja tehokkaita. Päätöslauselma seuraa siis loogisesti niitä tapahtumia, jotka osoittivat, että Facebookin tiedon käytössä on tietovuotoja ja Facebook ei tyydyttävällä tapaa – vastannut henkilötietojen väärinkäytöksiin ja loukkauksiin. Tiedämme, että näin on nuottu kansalaisten henkilötietoja, mutta tämä saattaa vaikuttaa myös vaalituloksiin ja siihen, miten kansalaiset luottavat digitaalisiin ratkaisuihin ja alustoihin. Ensin parlamentin puhemiehen nimessä järjestettiin ensimmäinen kuuleminen Facebookin johtaja Mark Zuckerbergin kanssa 22. päivä toukokuuta ja sen jälkeen syvällisempiä kuulemisia järjestettiin Libe-valiokunnan toimesta läheisessä yhteistyössä ITREAFKO ja juurivaliokuntien kanssa. Kysymykset, joita jäsenet esittävät näissä kuulemisissa ja vastaukset, joita saatiin Facebookilta ja muilta toimijoilta, kuten UK Electoral Commissionilta, Euroopan kuluttajajärjestöltä, yksittäisiltä riippumattomilta toimittajilta ja keskeiltä yksityisyyttä ajavilta aktivisteilta sekä komission jäseniltä. Kaikki nämä kannat on työstetty mukaan tähän päätöslauselmaluonnokseen ja kiitän jälleen kerran kaikkia siitä, että on saatu tehtyä tätä yhteistyötä, joka on melko monimutkaiseen aiheeseen liittyen. Viime viikkoina olen tehnyt läheistä yhteistyötä poliittisten ryhmien johtajien ja jäsenten kanssa, jotta olen saanut työstettyä päiväisen tekstin. Päätöslauselma on mielestäni hyvässä tasapainossa. Toivon, että se antaa selkeästi ja täsmällisesti kantamme. Siinä kehotetaan toimijoita kantamaan oma vastuunsa ja huolehtimaan siitä, että tämän tyyppisiä tapahtumia ei pääse enää toistumaan. Toivon, että voin puhua enemmistön nimissä, kun sanon, että olimme pettyneitä siihen, että Facebook ei vastannut pyyntöön lähettää riittävän osaavaa henkilöstöä teknisellä tasolla, ajatellen yrityksen vastuuta, jotta olisi saatu tietoa siitä, miten voidaan noudattaa EUn tietosuojalainsäädäntöä. Tämä osittain mielestäni johti siihen, että tietoa ei ollut riittävästi. Me olisimme tarvinneet tietoa enemmän. Siksi ehdotan tekstissä, että pyydettäisiin, että Enisa tutkisi riippumattomasti tarkkaan Facebookin toimia – samoin kuin Euroopan tietosuojaneuvosto. Tämä on ensimmäinen vaatimus, eli se, että Enisa ja tietosuojaneuvosto Euroopan tasolla tutkii Facebookin toimet tarkkaan. Lisäksi on tutkittava sitä, miten poliittiset puolueet ja kampanjat käyttävät sosiaalisia alustoja vaalityössä. Käytännössäännöt olisi kehiteltävä nyt kaikkien toimijoiden kesken. Jos näin ei tapahdu, niin mielestäni tarvitaan lainsäädäntöä. Tämä on sellainen kysymys, jota jäsenten täällä tulisi tutkia. Mutta kollegat, myös yritysten olisi täysin totta kai noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta ja meidän lainsäätäjien pitäisi edistää e-yksityisyysdirektiiviä. Olemme sanoneet tämän aikaisemmin, mutta narratiivimme keskeinen osa on se, että yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen – ja tämä kysymys hän esitettiin alkuperäisessä kuulemisessa Mark Zuckerbergille suoraan puheenjohtajakokouksessa. Hän sanoi, että yleinen tietosuoja-asetus ei ole ainoa asia tässä, vaan tarvitaan varmasti jotain muuta. Ja siksi varmasti e-yksityisyyttä olisi tutkittavana noina ylimääräisinä lisäpuitteina, jotka ovat tarpeen ajatellen, mitä ongelmia meillä Facebookin kanssa on ollut. Joten ottaisin neuvostoa kuulemaan nyt nämä lainsäädäntötoiveet. Näiden keskeisten kohtien lisäksi päätöslauselmassa on muutakin, kuten tiedämme. Pyytäisin siis, että voisimme nyt käydä keskustelun tästä päätöslauselmasta. Voisimmeko lähteä liikkeelle koordinaattoreista, jotka ovat paikalla? EPP ensin. Edustaja Vos. Metsälän nimissä, EPP nimissä. Aksel, ole hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti olen siinä mielessä tyytyväinen, että tutkimus on saatu päätökseen. Ja minusta tuntuu, että tässä nyt tiettyjä asioita on toistettu, kun ajatellaan tiettyjä sisältöjä ja menettelytapoja. Tässä on kysymyksiä ja vastauksia otettu esille ja, ja miten tutkimus voitaisiin järjestää ja koskeeko se enisää. No se on mielestäni vähän kyseenalaista. Tällä hetkellä emme osaa sanoa, onko Enisellä näitä toimivaltuuksia tietosuojakysymyksissä ja voidaanko siellä niitä tutkia. Meillähän on kansallinen tietosuojavaltuutettu, eurooppalainen tietosuojavaltuutettu, joka oikeastaan käsittelee näitä asioita. Eli en nyt tiedä, onko Enisa tässä kohtaa oikea tutkintaviranomainen. Ja miten sitten rajoitetaan tämän tyyppistä tutkimusta. Pitäisikö se käynnistää Iranista vai Yhdysvalloista? Millaisia toimivaltuuksia meillä ylipäänsä on Yhdysvalloissa toteuttaa tämän tyyppisiä tutkimuksia? Ja mihin eurooppalaisiin maihin meidän tulisi rajoittaa nämä tutkimukset? Eli kun nyt ajatellaan tätä tutkimusta, niin Ja tämä ei, nämä eivät koske oikeastaan eurooppalaisten kansalaisten tietoja. Eli minusta on hiukan hankala nyt arvioida tätä tilannetta. Ja mielestäni ei ole mitään järkeä pohtia nyt uusia sääntelyitä tai sääntöjä. Ei niiden kautta voida estää rikoksia, koska vaikka murhat ja varkaudet on kielletty, niin kyllä niitä edelleen tapahtuu. Ja nyt kun ajatellaan tietojen väärinkäyttöä, niin ainoastaan tiukempi valvonta auttaa. Ja tiukempi valvonta on kirjattu perusasetukseen. Valvontaa pitää vielä parantaa. Osa asioista liittyy sitten tietosuojadirektiivin säädöksiin. No ehkä on muita kantoja, mutta tämän asetuksen kä- käytettävyys on suunniteltu niin, että se toteutuu hiukan myöhemmin. Eli meidän pitäisi nyt keskittyä siihen, miten tulevaisuudessa pystymme paremmin torjumaan tällaisia ilmiöitä ja millä tavalla voidaan vahvistaa valvontaa. Jos nyt ajatellaan jotain kattavaa tutkimusta tai lisäsääntelyä tai mitä tahansa, niin mielestäni siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Tietojen väärinkäyttöä tapahtuu myös tulevaisuudessa, ja jos joka kerta sitten käännytään Enisan puoleen, niin sitten siitä taakasta tulee aivan suhteeton. Eli meidän täytyy katsoa nyt, mikä on tilanne. Kyse on tietojen väärinkäytöstä, jota täytyy torjua tai sitä täytyy valvoa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, onko säännössämme aukkoja. Kun ajatellaan perusasetusta, niin ehkä täytyy tässä valossahan tarkastella asioita ja katsoa, onko siellä riittävästi järkeviä mekanismeja käytössä. Mutta nyt kun emme tiedä, voidaanko asetusta soveltaa riittävästi tämän tyyppisiinkin tapauksiin, niin mielestäni ei nyt kannata lähteä tämän pidemmälle tässä vaiheessa. Eli olisin hiukan pidättyväinen tässä suhteessa. Ja sanoisin vain, että valvontaa tulee vahvistaa. Ja meidän täytyy varmistaa, että perusasetus on käyttökelpoinen ja jätetään asia nyt tällaisessa kohtaa vielä tähän. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kristian Foss vastaan lopuksi sitten kollegoiden puheenvuoroihin, mutta aivan aluksi haluaisin kuitenkin sanoa, että nyt keskustellaan siitä, miten parlamentti voi vastata huolenaiheisiin Facebookin osalta. Ja meidän tehtävämme hän oli pohtia, miten parlamentti vastaa kansalaisten Facebook-huolenaiheisiin, jotka oli hyvin määritelty. Olettaisin, että eroja on kollegoiden kesken ja poliittisten ryhmienkin kesken, mutta haluaisin vain sanoa, että selkeästi parlamentilla on toimivaltaa tässä sääntelyvaltaa, mutta myöskin tällaisia pehmeämpiä sääntelyn keinoja. Esimerkiksi tuo riippumaton Enissan tar- tutkinta ja tietosuoja – neuvostoon. Kyllä nämä ovat ihan mahdollisia, mielestäni myös minimivaatimuksia. Niiden varaan voidaan sitten rakentaa. Halusin vain alusta asti sanoa tämän päätöslausemassa puhutaan eurojustin roolista ja muiden roolista. Mielestäni pitäisi ylläpitää tätä ajatusta. Haluan tämän sanoa heti päätöslauselman osalta. Kiitos tästä puheenvuorosta. SJD-ryhmän nimissä edustaja Sippel. Kiitoksia, Claude. Olen hiukan yllättynyt, mutta on nyt hyvä, että kansanpuolue, eli FOS, on tunnustanut, kuinka tärkeää on, että tietosuoja perusasetusta sovelletaan oikealla tavalla ja pitää valvoa sitä, että kaikkia säädöksiä on pantu oikealla tavalla täytäntöön. Ja toivottavasti yhdessä voimme sitten varmistaa, että kansalliset tietosuojavaltuutetut tekevät yhteistyötä Euroopan tasolla ja myöskin pitää sitten olla riittävästi teknisiä välineitä ja henkilökuntaa, jotta näitä tehtäviä pystytään kunnolla hoitamaan. Koska jäsenvaltioissa tämähän ei ole mikään itsestäänselvyys vielä. No se, että pitää nyt valvoa enemmän eikä aina keksiä uusia sääntöjä, niin se on ihan mielenkiintoinen lähestymistapa ja haluaisin, että kansanpuolelle toimisi näin muillakin aloilla. Siellähän usein ollaan valmiita keksimään uusia sääntöjä. No sitten palaisin Facebook-kuulemisiin ja on tosiaan kysymyksiä, jotka toistettiin uudelleen ja uudelleen, mutta siihen oli hyvä syy, koska kuulemisessa liian moniin kysymyksiin ei saatu mitään vastauksia. Ja kun puhumme siitä, että vanhankaan, vanhoja kansääntöjä ei noudatettu, niin sitten vastaus oli vain se, että niin, kyllä me uskomme, että kaikki on tehty ihan sääntöjen mukaan. No uskominen ei riitä mihinkään, vaan täytyy todistaa, mitä sääntöjä on noudattanut. No, meidän ei nyt pidä mitään tiettyä tapausta lähteä tutkimaan vaan meidän täytyy juuri puuttua näihin kysymyksiin, joihin ei ole saatu vastauksia. Eli meidän täytyy yleensä katsoa, onko Facebook jollain tavalla noudattanut tietosuojasääntöjä vai onko se edelleen kerännyt valtavia määriä tietoja ja sitten niitä on myyty eteenpäin katsomatta, mitä tiedoille tapahtuu ja näin sitten on manipuloitu kaikenlaisia tietoja ja myöskin vaaleihin liittyviä asioita. asioita. Ja tässä kohtaa vielä lisäisin, että kuka sitten ostaa näitä tietoja? Kuka ostaa näitä vaalituloksia? Kenellä on niin paljon rahaa, että pystyy vaikuttamaan vaaleihin ympäri maailmaa? Ja kenen etu on manipuloida vaaleja? Ja siksi on erityisen tärkeää, että työstämme tätä kysymystä. On hyvä, että me täydentämme eurooppalaisen tietosuojalautakunnan työtä, koska tietysti meidän täytyy esimerkiksi katsoa, miten Facebook käsittelee tietoja, ja näihin liittyy paljon teknisiä kysymyksiä, jotka on ymmärrettävä. Eli Enisan mukaan ottaminen on tietysti aivan välttämätöntä, jotta pystytään myöskin selvittämään kaikki tekniset kysymykset. Ja sitten meidän täytyy myöskin katsoa, mikä on Euroopan tilanne ja mitä muissa maissa tapahtuu. No, nämä asiathan liittyvät toisiinsa. Ja sitten onko kyse Irlannista tai jostain toisesta jäsenvaltiosta, niin se on minusta täysin epäolennaista, koska joka tapauksessa tietosuojaperusasetus silloin kun kyse on useamman valtion kansalaisista, niin silloin kaikkien valtuutettujen täytyy tehdä yhteistyötä. Eli joka tapauksessa tämä kuuluu silloin eurooppalaiselle tietosuojalautakunnalle. Ja ne sitten sisäisesti käsittelevät kysymyksiä ja katsovat, millaisia tarkistuksia tehdään ja miten laaditaan sitten loppupäätelmät, mutta tämähän on sitten kaikille tahoille haaste. Ja mitä Facebook sitten tekee Yhdysvalloissa? Meillä on tällainen adequacy decision, Facebook sanoo, että se noudattaa kaikkia sääntöjä, mutta Euroopassa on jo nähty, että Facebook ei ole noudattanut kaikkia sääntöjä. Eli minua epäilyttää, onko tämä Facebookin itsesääntely tehokasta. Euroopassa sääntöjä ei ole noudatettu. Mm, eli en nyt ole varma, onko Facebook Yhdysvalloissakaan noudattanut kaikkia sääntöjä. Eli millaisia valvontamahdollisuuksia meillä on? Meillähän on Privacy Shield, ja meidän täytyy sitten toteuttaa näitä tarkistuksia. Päätöslauselmassa olisin halunnut vähän selkeämmin ja kritisoida, mutta voin tyytyä tähänkin tekstiin, koska tiedän, että tämä on tietysti teksti, johon kaikkien poliittisten ryhmien on tyytyminen, mutta – jos voisimme jotain nyt muuttaa, niin voisin luvata, että mielestäni tämä on nyt ihan hyvä kompromissi. Ja vaalitkin ovat tulossa, eli meidän täytyy nyt tarkistaa tilannetta mahdollisimman pikaisesti. Kiitos oikein paljon Birgit Esiäryhmän nimissä. Edustaja Stelenselle paikalla. Joten Alden nimissä Edustaja Grisbeck ei ole paikalla, mutta Sofi Netfeld puhuu Alden nimissä. Sofi. Uh, uh, Kiitoksia Claude. Tämä tekstiluonnos puhun siitä lyhyesti, sillä haluaisin heijastella hiukan sitä, mitä Birgit Sippel tässä sanoi jo. Äh, muutama yleinen huomio. Minua hämmästyttää aina tämä Euroopan kansanpuolueen haluttomuus toimeenpanna Euroopan lainsäädäntöä. Meillähän on yleinen tietosuoja-asetus. Me olemme hyvin ylpeitä siitä, että meillä on parasta yksityisyyslainsäädäntöä maailmassa, mutta he ovat hyvin haluttomia toimeenpanemaan sitä ja suojelemaan kansalaisiamme. Te varmaankin muistatte, te amerikkalaisten yritysten intressit paremmin kuin eurooppalaisten kansalaisten, jos nyt näin voidaan sanoa. Muutama lyhyt huomio. Yksi näistä on se, että meidän täytyy tarkastella toimenpanoa ja äh, lainvalvontaa yleisesti ottaen. Me olemme nyt ylittäneet äh, rajan yksityisyyden alulla. Meillä on äh, taipumuksena hyvin paljon lainsäädäntöä luoda, mutta toimeenpanosta aivan säällettävän huonosti. Kun yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan, huomasimme, että monet olivat yllättyneitä siitä, että yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset eh, so, toivat vaatimuksen, vaikka nämä olivat jo direktiivissä mukana. Ja ihmiset olivat hämmästyneitä siitä, että näitä oli pakko toimeenpanna. Teknologia kehittyy ja tekee mahdollisemmaksi sekaantua ei vain yksityiselämäämme, vaan myöskin demokratian toimintaan, kuten olemme Facebookin Cambridge Analytican myötä huomanneet. Sitten toinen huomio, tämä liittyy kappaleeseen 42. Tämäkin liittyy laintoimenpanoon. On erittäin hyvä ehdottaa sitä, että tietosuojavaltuutettua pitäisi tukea mutta en ole samaa mieltä siinä, että tämä pitäisi tehdä niin, että me luomme uuden taakan IT-sektorille. Tämähän on julkishallinnon tehtävää. Ja me keskustelimme asiasta jo eräässä kuulemisessa tammikuussa, eli nyt erehdy nimenomaan tästä asiasta. Antavatko kansalliset hallitukset Euroopan tietosuojavaltuutetulle kylliksi mahdollisuuksia tehdä oman työnsä. En tiedä, mikä tilanne on muissa maissa, mutta tietosuojavaltuutettu minun maassani saa yhden kolmanneksen vain siitä, mitä tarvitsisi työnsä tekemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat eivät täysin toimeenpano yleistä tietosuoja-asetusta, eivät täytä sen vaatimuksia. Komission pitäisi aloittaa siis mm, rikkomusmenettely. Tässä ei pitäisi olla mitään lisäveroja, vaan tämä pitäisi ottaa kansallisesta talousarviosta. Tässä ei mitään ylimääräisiä maksuja pitäisi luoda. Kyseessä on se, että meidän pitäisi pakottaa kansalliset viranomaiset tekemään se, mitä niiden pitäisikin tehdä. Sitten 25 ja 26 kappaleet yksityisyys kilpi. Me heinäkuussa hyväksyimme sen, että että ensimmäinen päivä syyskuuta mennessä tämä yksityisyyskilpi toteutettaisiin, mutta tietääkseni yhtään mitään ei ole tehty. Tähän pitäisi lisätä mielestäni lisäkappale, jossa vaaditaan yksityiskilven jäädyttämistä huolimatta siitä, että tätä ei ole koskaan käytetty, koska tätä asiaa, tätä sääntöä ei noudateta. Kuinka tosissamme me olemme? Me luomme lainsäädäntöä, Pidämme kovaa meteliä siitä, juhlimme sitä, kuinka hienosti olemme töitä tehneet, mutta ellei täytäntöönpanoa tai sen valvonta tapahdu, mitään ei saada aikaan. Me emme ole hyviä lainsäädäntöjä, säätäjiä. Joten minä ehdottaisin, että ottaisimme mukaan kappaleen, jossa vedotaan ei vain heinäkuun päätöslauselman hyväksymisen puolesta, vaan myöskin, jossa tuomme esiin sen, että näitä seikkoja ei ole toimenpantoja ja että tämä yksityisyyskilpi pitäisi jäädyttää. Meidän täytyy toimia vahvemmin toimenpanon alalla, paljon paljon vahvemmin. Kiitoksia. Niin, kiitos. Me puhumme varm- kuulemme vielä varmasti komissiota, ehkä voimme saada kommentin sieltä tämän päätöslauselman keskustelun yhteydessä. Guen nimissä onko täällä edustaja Hyltin paikalla puhuvaa. Jos kollegat tulevat keskustelun aikana, he voivat saada vielä puheenvuoron vihreiden nimissä edustaja Frans. Um Kiitos. Cambridge Analytica ja Facebook-skandaali ei ole vain tietosuojaskandaali. Tässähän tietosuojavaltuutetut toimivat, mutta ennen kaikkea tämä on demokraattinen skandaali. Tässä firma on saanut käyttöönsä miljoonien Facebook-käyttäjien tietoja vaikuttaakseen vaaleihin. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin vaalien yhteydessä, luultavasti myös muidenkin tapausten, esimerkiksi Brexitin. Kuuleminen ennen kesätaukoa jätti monia kysymyksiä avoimeksi. Miten paljon EU-kansalaisten tietoja on käytetty väärin? 27 miljoonaa sanoo Facebook ja sitten kuulemisessa ihan U-käännös annetaan ymmärtää, ettei EU-kansalaisten tietoja ole käytetty. Miten Cambridge Analytica käytti näitä tietoja? Mihin kohderyhmiin haluttiin vaikuttaa ja miten? Haluttiinko saada ihmiset äänestämään tietyllä tapaa vai haluttiinko vaikuttaa niin, että jotkut eivät mene äänestämään ollenkaan. Toivon, että tutkinnan yhteydessä saadaan lisätietoa näistä kysymyksistä. Meidän on oltava tässä edelleen tarkkana. Mutta hankalinta on ajatella, minkälainen vaikutus tällä kaikella oli meidän demokratiamme. Tietoperusteinen yksilökohtainen manipulointiko on johtanut Trumpin valintaan ja Brexitiin. Tämän arvion esittäminen on hankalaa mutta se on keskeinen kysymys tässä skandaalissa. On pohdittava muutenkin Facebookin vaikutusta. Norikin yliopisto on tutkinut äärioikeiston lisääntymistä esimerkiksi Saksassa viime vuosien aikana. Ja tilastollista yhteyttä on puh- tutkittu sen mukaan, onko tietyllä alueella erityisen paljon työttömiä tai maahanmuuttajia ja muita. Ainoa tilastollinen yhteys, joka löydettiin, oli se, miten paljon kansalaiset tietyllä alueella käyttävät Facebookia. Facebook on demokratiaongelma, myös ilman Cambridge Analyticaa. Siksi on hyvä, että päätöslausemassa vaaditaan lisää avoimuutta, mitä tulee poliittiseen mainos, mainontaan. On tärkeää, että huolehditaan myös siitä, että nämä tiedot näistä skandaaleista pitää antaa riippumatta riippumattomille tutkijoille, jotta saadaan lisätietoa. On hyvä, että tutkinnassa Federal Trade Commission osallistuu Yhdysvalloissa myös, mutta tämä kaikki ei riitä. Avoimuus on tärkeä, mutta kuten aina tarvitaan myös sääntöjä. Ajatellaan vaikka dieselpäästöskandaalia. Jos voin valita kolme, neljän, viiden valmistajan osalta, ei jokainen näistä autoista päästää liikaa, mutta kaikki puhumat ihan avoimesti tästä, mitä olen voittanut, kun ajatellaan päästöjen mittaamista ja niin edelleen. Tarvitaan selkeät säännöt, mikä käy päinsä, mikä ei. Lisäksi on huolehdittava siitä, että meillä on oma malli tietosuojamalli Euroopassa. Poliittinen mainonta, joka perustuu henkilötietoihin, on kiellettävä täysin. Tämä on kaupallisen mainonnan osalta hankalaa, kun syntyy hintojen vääristymistä. Mutta nyt on kyse todella demokratian ytimestä. Tämä on riski, jota emme voi ottaa. Ei voi olla niin, että muodollisesti me voimme äänestää miten haluamme, mutta Facebook ikään kuin itse päättää siitä, kuka saa mitäkin tietoa osakseen ennen vaaleja. Tällainen mikrokohdentaminen on kiellettävä, ettei päästä vaikuttamaan toukokuisiin Eurooppaa vaaleihin. Valitettavasti tähän mennessä on puhuttu lähinnä avoimuudesta ja itsesäätelystä, mutta emmehän me voi antaa myöskään kettujen itse valita, mikä kana syödään milloinkin. Meidän pitää huolehtia tästä asiasta, jos demokratia meille tärkeää. Kiitos. Kiitos. Tämä varmasti oli muistutus siitä, jälleen, että nyt puhutaan vaaleista, että kansalaiset odottavat toimia parlamentin puolelta. Sanoin, että ryhmäkollegat, jotka tulevat keskustelun aikana, saavat vielä puheenvuoron, joten Dan Dalton ESR-ryhmän nimissä tästä päätöslauselmasta. Kiitoksia anteeksi, että olin myöhässä. Olin IMKossa esittelemässä omaa mietintöäni. ESR oli järkyttynyt, kun se näki, miten Facebook on väärinkäyttänyt käyttäjien tietoja. Me tuemme käynnissä olevia tutkimuksia ja olemme samaa mieltä siitä, että tällaista ei koskaan enää saa päästä tapahtumaan. Yleinen tietosuoja-asetus on hyvää lainsäädäntöä tässä mielessä ja on hyvä, että Cambridge Analytica on sulkenut ovensa. Britannian viranomaiset tutkivat tapausta ja se on antanut jo varoituksen Facebookille. Ja Facebook nyt ilmeisesti noudattaa paremmin eurooppalaisia sääntöjä Euro- Irlannissa ja muissa jäsenvaltioissa kovin paljon kotiläksyä vielä tehtävänä, koska he usein odottavat oman maansa sääntöjä. Ja kaikkien etu on se, että Britannian viranomaisella on hyvää yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten kanssa Brexitin jälkeen, koska Britannian viranomaiset hän käsittelevät 30 prosenttia kaikista tapauksista. Päätöslauselma on kohtuullinen, mutta jotkut ehdotukset menevät vähän liian pitkälle. Olemme huolissamme esimerkiksi siitä, miten on viitattu Brexit-kampanjaan. Me emme usko, että tästä nyt on apua. Pakollinen digitaalinen rekisteri sähköiselle kampanjoinnille. No sinänsä se ei ole huono ehdotus, mutta meidän täytyy ensin teettää vaikutusten arviointia, ja tämä ei ole EUn toimivaltuudessa, eli tätä pitää vähän muokata uusiksi. Ja sitten poliittinen profilointi on kielletty, mutta Asetus kyllä sallii tämän profiloinnin, mutta hyvin tiukoin ehdoin. Esimerkiksi pitää saada lupa kohteelta. Eli ehkä tekstiä voitaisiin tältä osin muuttaa. Ja kohdan 17 on sanottu, että Facebookin pitää muuttaa liiketoimintamalliaan. No, ei Euroopan parlamentti tästä päätä. Facebook päättää omasta liiketoimintamallistaan niissä puitteissa, jotka EU on luotu. Eli tämä kohta pitäisi poistaa. Ja sitten kohta 24 uusi alustavero. Emme usko, että tässä päätöslausumassa pitäisi ottaa sinne uusia veroja, eli tämä pitäisi poistaa. Ja sitten kohdassa 30 neuvoston pitäisi jatkaa e-privacy-työtä. ECR haluaisi ensin, että asetusta nyt sovelletaan jokin aikaa ja sitten arvioimme sen tehokkuutta ennen kuin päätämme, tarvitaanko lisää lainsäädäntöä vai ei. Eli tässä kohtaa emme voi tukea kohtaa 30, mutta odottelemme jatkotyötä tämän asian tiimoilta. Kiitos, Dan. Kiitos oikein paljon. Birgit, työjärjestyspuheenvuoroka. Aivan lyhyt huomio, sillä Dan puhui eh, e-privacysta. Haluaisin vain korostaa, että tämä ei ole mikään yksinkertainen lisäys yleisen tietosuoja-asetuksen. Tämä on eri asia. Yleinen tietosuoja-asetus eh, suojelee tietoa, Yksityisyys suoja taas viestintää. Tämä on vielä tärkeämpää. Se, mitä tässä meillä on tai voisi, voisi olla, on jotakin aivan erilaista. Ja yleisen tietosuoja-asetuksen olemassaolo ikinä tarkoittaa sitä, että viestintämme emme tarvitsisi suojata. Kiitos. Tiedoksi siis en oikein tiedä, minkä säännön artiklan mukaan tämä olisi ollut, mutta varmasti ihan hyvässä hengessä. Kiitos Birgit. Haluaisikohan komissio vähän auttaa meitä? Meillä on vain yksi jäsen, joka ei ole koordinaattori, joka haluaisi käyttää puheenvuoron, joten ehkä jäsenet ensin ja sitten sitten komissiolle puheenvuoro, koska muuten sitten yksi jäsen jää odottelemaan puheenvuoroa loppuun. Tämä on nyt parlamentin ja parlamentin päätöslauselma, joten joudut ikään kuin odottamaan. Anna myös pyydän puhumaan lyhyesti. Uh, uh, Kiitoksia, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Birgit Sipel sanoi. ryhmän puolesta sanon tämän, mutta erityisesti haluaisin kappaletta 24 ja tarvetta verotukseen käsitellä. Verotus on erittäin tärkeä väline, ei vain Facebookin kaltaisten yritysten äh, suitsimiseksi, vaan siksi, että meidän täytyy antaa kansallisen ja eurooppalaisen tason viranomaisille resurssit, jotta he voisivat varustaa äh, tietosuojatoimijat ja varmistaa sen, että tietosuoja, yleensä tietosuoja-asetusta kunnioitetaan. Kuten Sophie Infeld sanoi, ongelma on se, että meillä on hieno tietosuoja-asetus, mutta me emme sen toimeenpanon alalla pysty tekemään yhtään mitään. Osa syy tälle on se, että meillä ei ole kansallisia tietosuojavaltuutettuja tai vastaavia, jotka pystyisivät tekemään sen työn, joka tässä vaadittaisiin. Ja Mielestäni yksi asia, joka tulisi ottaa mukaan päätöslauselmaan, on myöskin tämä oman tutkintamme kautta esiin tullut seikka, se, että yhteys Cambridge Analytican ja Facebookin välillä tiedon jako Facebookilta Cambridge Analyticalle menee pidemmälle kuin kansalaisten tietosuojan suojelu. Itse asiassa on osoitettu, että olisi mahdollista käyttää tätä niin, että järjestäytynyt rikollisuus pääsee soluttautumaan maihimme tätä kautta. Tämä SCL-yritys, Enlien Partnersin kautta toiminut yritys, on ollut mukana Euroopan unionin passien, Euroopan unionin kansalaisuuden kaupassa. Ja tämä on ollut kohdennettu järjestelmä, joka on paljellut itse asiassa rikollisjärjestöjä. Ja tämän lisäksi minun on pakko todeta seuraava. Tietenkin tämä koskee vain Cambridge, Cambridge Analyticaa ja Facebookia. Mutta jos me olemme aivan tosissamme siinä, että haluamme suojella kansalaisiamme ja toimeenpanna yleistä tietosuoja-asetusta, emme voi näin jatkaa. Mitä nyt tapahtuu? Kiinalaiset yritykset, jotka ovat jo Euroopan unionissa, joilla on jo Euroopan unionin kanssa sopimuksia – luovat kasvojen tunnistusjärjestelmiä, joita käytetään massiivisella tasolla. Ja mehän tiedämme, kuinka tietoa Kiinassa säilytään. Ja me tiedämme myöskin, että meillä on Kiinassa nyt kansallinen pisteytysjärjestelmä, johon liitetään kasvojen tunnistus ja keinoälyä, jotta voitaisiin valvoa joka ikistä kansalaista. Tämä ei ole vain mikään Kiinan tason asia. Kiinassahan vuoteen 2020 mennessä tämä tulee olemaan täysin käytössä, mutta mm, valvontakameroiden kautta kiinalaiset nyt jo toimivat täällä Euroopan unionissa käyttää myöskin keinoälyä ja kasvojen tunnistusta. Tällaista emme voi hyväksyä. Emmekä voi katsoa vain toiselle puolelle Atlanttia. Meidän täytyy katsoa itään hyvin kauas ja meidän täytyy katsoa, mitä meidän omissa jäsenmaissamme tapahtuu. Tina Astrola, of course... Kiitos. Tiina Askola on komissiosta täällä. Tervetuloa ja voisinko pyytää vastaamaan näihin kysymyksiin? It is true. Kiitoksia. On totta, että viime kuukausien paljastukset Cambridge Analyticasta ja Facebookista osoittivat, että täytyy katsoa, miten yritykset käsittelevät kansalaisten tietoja ja nyt tarvitaan uusia EUn lajuisia sääntöjä ja meillä on nyt uusi tietosuoja-asetus, jota tänäänkin on ylistetty. On myös oltu huolissaan siitä, miten voidaan varmistaa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Aikaisemmin se oli itsestäänselvyys, mutta näin ei enää ole. Tämä oli herätys kaikille meidän täytyy varmistaa, että ensi vuoden vaalit ovat oikeudenmukaiset. Ja myöskin puheenjohtaja korosti tätä unionin tilapuheessaan. Komissio pitää hyvänä päätöslauselmaa. Katsoimme näitä alustavia löydöksiä Britannian viranomaisten osalta ja monissa kohdissa olemme samaa mieltä näistä huolenaiheista ja analyyseista. Meillä pitää olla kattava lähestymistapa. Kun ajatellaan Facebookia, komissiolla on ollut läheiset yhteydet Euroopan tietosuojavaltuutettuun ja tietosuojalautakuntaan ja myöskin Britannian viranomaiseen, joka johtaa tätä Cambridge Analytica-analyysiä. Ja tuemme myöskin koordinoitua vastausta. Komission jäsen Jurova on hyvin läheisesti seurannut Yhdysvaltojen tutkimuksia ja olemme jat- monta kertaa pyytäneet tietoja tapauksesta. Ja otan tämän asian esille toisessa vuosittaisessa kokouksessa, jossa käsitellään Privacy Shieldia muutaman viikon kuluttua. Ja haluaisin sanoa, että Täytäntöönpano on komissiolle tärkeää ja se on ollut prioriteetti tälle komissiolle. Ja olette varmaan nähneet tämän myös muissa poliittisesti arkaluontoisesti kysymyksissä. Facebook-tapaus on kuitenkin osa laajempaa ongelmaa. Se on monitahoinen ja mukanaan monia toimijoita, viranomaisia, poliittisia puolueita, tietosuoja, valtuutettuja, alustoja ja niin edelleen. Viranomaiset eivät pysty hoitamaan näitä asioita yksinään, vaan heidän on yhdistettävä voimansa, jotta voidaan panna täytäntöön tämänhetkisiä sääntöjä. Näin voidaan suojella eurooppalaisia vaaliprosesseja. Tämä koskee myös poliittista mainontaa, miten mainonta kohdistetaan kansalaisiin, miten suojellaan tietosuojaa, tietoja Eli meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa mukana ovat kaikki viranomaiset, jotka käsittelevät näitä asioita. Ja siitä syystä komissio on laatimassa vaalipakettia. Eli pari sanaa tämän paketin sisällöstä. Ensinnäkin haluamme varmistaa, että vaaliviranomaiset, tietosuojaviranomaiset ja verkkoturvallisuusviranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta voidaan havaita ongelmia, voidaan paremmin soveltaa tämänhetkisiä sääntöjä ja katsotaan millaisia puutteita järjestelmässä on. Olemme antaneet suosituksen, jossa pyydetään, että jäsenvaltiot luovat kansallisia verkostoja tähän tarkoitukseen. Jäsenvaltioiden pitäisi myöskin mukauttaa vaalilainsäädäntöä, jotta voidaan ottaa huomioon myöskin avoimuus sen suhteen, kuka kampanjoi, kuka maksoi, mikä, info, mikä on median rooli me tiedämme, että sääntöjä on netin ulkopuolella, mutta myöskin netissä pitää olla sääntöjä. Ensi vuoden Eurooppa-vaalit ovat ensimmäiset uuden, uusien tietosuojasääntöjen alaisuudessa, ja siksi viranomaisten ja muiden tahojen pitää nopeasti varmistaa, että ne noudattavat tietosuojasäädöksiä, erityisesti kun ajatellaan vaalilainsäädäntöä ja olemme antaneet neuvoja tietosuojakysymyksistä osana pakettia. Komissio on myöskin ehdottanut lainsäädännön muutoksia, joka liittyy vuoden 2014 asetukseen, joka liittyy poliittisten puolueiden rahoitukseen. Tavoitteena on mahdollistaa se, että viranomaiset voivat langettaa sakkoja mikäli on rikottu tietosuojasääntöjä ja jos tarkoituksena on vaikuttaa Eurooppa-vaalien tulokseen. Sanktiot olisivat 5 prosenttia vuosibudjetista kyseisen eurooppalaisen puolueen tai säätiön budjetista. Tavoitteena on se, että pystymme kunnolla etukäteen toimimaan ennen ensi vuoden vaaleja. Ja lainsäätäjä Jen pitäisi edetä asiassa nopeasti. Me teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansalaisvapauksen valiokunnan kanssa tulevina kuukausina, jotta voidaan varmistaa, että pystymme tehokkaasti toteuttamaan näitä toimia, jotka on sisällytetty vaalipakettiin. Seuraavaksi keskustelemme asiasta konferenssissa, jossa on mukavaan komissiosen King. Siellä käsitellään vaaleihin kohdistuvia verkkouhkia. Ja sitten sitten meillä on keskustelu myös perusoikeuksista, jossa puhutaan demokratiasta tämän marraskuun lopulla. Ja Timmermans ja Jurova vetävät tämän tilaisuuden. Eli tulevina kuukausina ennen Eurooppa-vaaleja aika on nyt tärkeä ja pyydän parlamentilta tukea päätöslauselmassa, meidän täytyy levittää tietoa siitä, kuinka tärkeää on saada kaikki toimijat liikkeelle, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset vaalit ja se, että meidän täytyy suojella kansalaisten tietoja. Kiitos. Kiitos oikein paljon Tina Askola. Kollegat, suurin osa poliittisista ryhmistä on kommentoinut. Onko mitään loppukommentteja? Jos ei, niin haluaisin vain sanoa, että jotta voimme äänestää 10. päivä lokakuuta, jotta päästään täysistuntoon, niin määräajan pitää olla huomenna kuudelta tarkistusten osalta. Kiitos keskustelusta. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollegat. Nyt siirrymme kohtaan viisi. Japanin riitt- tietosuojan on riittävä riittävyydestä tehtävä päätös käsittääkseni Carelli on täällä vai onko hänet korvannut joku? Ai hän ei ole vielä täällä. Yeah, he has, he has not arrived yet. Um... Hän ei ole vielä paikalla. Oletan, että hän tulee ihan tuossa tuokiossa. Näin toivon, jos annat hetken, yritän saada hänen yhteyden, muuten voin itsekin alustaa. So colleagues, just to, sorry. Kollegat, selvyyden nimissä toteaisin, että pidämme ihan hetken tauon, jotta komission edustaja pääsee puhumaan Japanin tilanteesta. Nice to see the commission efficient with their timekeeping. Hienoa, että komissio on näin aikataulussa. So, yes, um, sorry for the delay. Niin, pahoittelen tätä myöhästymistä. Hän saapunkin juuri tuolta. Kollegat, kuulemme siis komission edustajaa, joka päivittää valiokunnan tietoja siitä, missä mennään komission ja Japanin välisessä keskusteluissa tietosuojan tason riittävyydestä tehtävän päätöksen osalta viime viikolla saimme asiakirjoja komissiolta, jotta voitaisiin tehdä tämä riittävyyspäätös. Ja olemme lähettäneet sen jäsenille eteenpäin. Tietenkin myös niille, jotka olivat hiljattain valtuuskuntamatkalla Japaniin. Regin Karelli, saatte puheenvuoron nyt maksimissaan kymmeneksi minuutiksi, jotta voitte päivittää tietojamme. Kiitos. No, no kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että saavuin hiukan myöhässä. Minulle annettiin tämä aikataulu. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Ennen kaikkea, kuten sanotte, me kesällä päätimme neuvottelut Japanin kanssa. Minun pyydettiin puhumaan lyhyesti, joten toki sen nyt niin. Äh, haluaisin korostaa tämän päätöksen ja neuvotteluiden tuloksen tärkeyttä ja samaan aikaan me äh, olemme nyt tekemässä päätöstä siitä, onko äh, suojan taso riittävä. Tämä riittämyspäätös on todennäköisesti yksi kaikkein tärkeimpiä, joita olemme koskaan tehneet monista syistä. Mainitsisin muutaman näistä. Ensinnäkin, jos tämä päätös hyväksytään. Tämä tulee kasvattamaan tietosiirtoa Euroopan unionista poliittisten ja kaupallisten kumppaneidemme kanssa välillä. Meillähän on jo nykyisin hyvin merkittävä määrä tiedon siirtoa, joka tapahtuu. Tämä päätös myöskin osoittaa sen, jos näin voin sanoa, että lähentyminen ähm, kannattaa tietosuojan alalla. Hiljattain Japanissa toukokuussa 2017 Japani uudisti omaa tietosuojalainsäädäntöään ja se uudisti sitä pohjaten samankaltaiseen rakenteeseen, samankaltaisiin takeisiin ja samankaltaiseen valvontaan riippumattomien tietosuojaviranomaisten valvontaan pohjaten kuin meidän järjestämme meidän oma tietosuoja-asetuksemme. Te juuri viittasitte tähän ja olette itse hyvin tämän havainneet valtuuskuntavierailun yhteydessä, kun tämä valtuuskun, valiokunnan valtuuskunta Japanissa vieraili. Se, että tunnustamme tämän lähentymisen tärkeyden, on hyvin tärkeä viesti ja merkki muille maille, sellaisille, jotka ovat hiljattain tietosuojan lainsäädäntöä samanlaisten periaatteiden pohjalta toteuttaneet ähm, Brasilia, Etelä-Korea, Intia tai Chile. Ja lopultakin tämä riittävyysprosessi, kun tiedätte, että tähän toteutetaan rinnakkain Euroopan ja Japanin strategisen kumppanuuden neuvotteluiden kanssa osoittaa, minkälaista tukea meillä on tietosuojan alalla kansainvälisesti. Parlamenttihan on vedonnut tämän puolesta. Se, että eh, digitaalisen kauppastrategian yhteydessä tietosuoja strategia otettiin esiin. Tämä on oikea menettelytapa. Tämäkin lähettää kansainvälisille kumppaneillemme viestin. Tällä tarkoitan sitä, että korkean tietosuojan tason ajaminen ja kauppa eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Päinvastoin niiden pitäisi ja ne voivat kehittyä käsi kädessä. Miksi minä sitten korostan tätä moneen kertaan? Me olemme sitä mieltä, että tietosuoja ei ole mikään sivuseikka kauppakysymyksissä, kuten Japanin kohdalla esimerkiksi, kun meillä on mahdollisuus toimia tämä korostaa kauppasopimuksen luomia etuja. Tämä on Japanin kanssa nyt yhteistä tehtävää työtä. Me tässä yhteydessä luemme suurempia turvallisen tietoliikenteen alueita maailmassa ja kasvatamme tietosuojaa. Tämä on, kuten totesin, tärkeää kansalaisillemme, yrityksillemme, Euroopan unionille, Japanille, mutta myöskin tärkeää viestinä, jonka me lähetämme muille kumppaneillemme. Se kun, sillä me tiedämme, että mitä tietovirtoihin teki, tulee, meillä on muita toimijoita maailmassa, jotka eivät tietosuojan tasosta juurikaan välitä. Mitä tulee sitten neuvotteluiden lopputulokseen, te olette nähneet, että luonnos on melkoisen kattava. Meillä on hyvin laajat liitteet. En mene yksityiskohtiin. Teillä varmaankin on kysymyksiä tietenkin niihin liittyen. Mutta haluaisin yksinkertaisesti vain mainita sen, että kun me puhumme Japanin kanssa, kun te olette itse Japanin kanssa keskustelleet, haivataan, että Euroopan unionin ja Japanin välillä on suurta lähestymistä. Ja me olemme ähm, ylimääräistä takeista neuvotelleet, jotta voisimme suojella paremmin sitä tietoa, että Euroopan unionista Japanin siirretään. Tässä kyseessä ovat, äh, ja tämä liittyy myöskin äh, riittävyyspäätökseen, kaupalliset, niin kutsutut kaupalliset tiedot, että julkiset. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa kolmesta hyvin tärkeästä lisätakeesta, joita me olemme neuvotelleet. Ensinnäkin me olemme neuvotelleet äh, säännöistä, jotka tekevät mahdolliseksi Euroopan unionin äh, yksilön saada lisätakeita tietosuojasta. Nämä lisää takeet liittyvät arkaluontoisen tiedon välittämiseen esimerkiksi. Ei tietenkään ollut itsestään selvää toteuttaa tätä. Me olemme periaatteessa saattaneet määritellä arkaluontoisen tietoon liittyen samoille linjoille Japanin lainsäädännön kanssa – Tämän lisäksi me olemme käsitelleet sitä, millä ehdoin tietoa voidaan siirtää eteenpäin Japanista johonkin kolmanteen maahan nämä niin kutsutut siirrot. Ja sitten me olemme keskustelleet yksilön oikeuksista, tiedon saantiin ja ilmoituksiin. Me olemme neuvotelleet siitä käsitteestä, joka liittyy tuntemattomaan dataan. Tämä on tiedonkäsittelyssä tärkeä seikka. Minkälaista tietoa pidetään anonyyminä, sellaisena, jota tietosuoja ei enää suojele. Kun puhumme anonyymistä tiedosta, on hyvin tärkeää, että me puhumme samasta asiasta molemmin puolin ja että tämä tieto tai data on sellaista, että se on tehty todellakin anonyymiksi ja mahdottomaksi tunnistaa. Me olemme arvioineet tilannetta ja näitä sääntöjä. Nämä lisäsäännöt ovat liitteessä yksi ja ne tulivat sitomaan japanilaisia yrityksiä eurooppalaisen tiedon käsittelyssä. Ja luonnollisesti, mikä tärkeää, tämä on täysin sekä Japanin tietosuoja äh, viranomaisen että äh, Japanin viranomaisten saatavilla. Me olemme neuvotelleet kaiken korkeammalla tasolla, ähm, ministeriötasolla, siitä kuinka voisimme luoda takeita ja mahdollisuuksia japanilaisille viranomaisille käsitellä Euroopan unionista Japaniin satua tietoa ja taata sen, että kun tällainen tietoonpääsy tapahtuu, se toteutetaan tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteiden mukaiseksi. Ja ää, tässä yhteydessä haluaisin myöskin mainita sen, että luonnollisesti Japani, aivan kuten kaikki muutkin modernit järjestelmät, joutuu torjumaan monia vakavia uhkia. Uhkia myöskin aivan välittömällä naapurustoalueella ja lainvalvontajärjestelmä on oikeudellista historiallista syistä sellainen, että se kumpuaa suoraan Japanin sodan jälkeisen perustuslain puitteistosta, mitä tulee lainvalvontaan. Siellä on hyvin vahvoja vaatimuksia esimerkiksi sitä, että tarvitaan oikeuden päätös, että tietoja voidaan ottaa käyttöön. Meillä on myöskin järjestelmä käsitellä valitukset Euroopassa tai Japanissa. Tätä varten meillä on uusi mekanismi. Ei vain valitusten ratkomiseksi. Luonnollisesti valituksia täytyy käsitellä, tieto täytyy poistaa, jos siihen liittyy ongelmia tai on havaittu, että siihen on päästy käsiksi laittomaksi. Ja tämä on Japanin tietosuoja viranomaisen toiminta on hyvin tärkeää meille, että tämä tietosuojaviranomainen on täysin riippumaton toiminnassaan. Haluaisin korostaa myöskin, että näiden takeiden neuvottelussa me olemme artiklan 45 mukaisesti lähes toimineet tietosuoja-asetuksen artiklan 45 ja meillä on myöskin Euroopan tietosuoja neuvoston kriteeristö, joka tekee mahdolliseksi arvioida sen, onko järjestelmä riittävän samankaltainen. Ja kun viittasin tuohon Euroopan tietosuojaneuvostoon, kuten tiedätte, tämä päätös on nyt annettu Euroopan tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi. Se antaa lausuntonsa asiasta tulevina kuukausina. Ja tämä on ensimmäinen päätös ensimmäinen askelma tässä prosessissa komitologian ennen komitologiaa tässä prosessissa, jonka myötä edes riittävyys arvioidaan. Toivottavasti nyt en puhunut liian pitkään paljon. Kiitoksia. Äm... Kiitos teille oikein paljon. Tämä on todella kiinnostava aihe ja matka oli hyvin kiinnostava. Kaupan lisäksi keskusteltiin siis tietosuojasta. En tiedä, onko täällä nyt muita jäseniä, jotka olivat paikalla kuin Dan Dalton. Ennen kuin annan kollegalle mahdollisuuden lyhyesti kommentoida, halusin vain katsoa niin muutama kohta, joita kaipasin ehkä vähän. Yksi asia, joka oli vähän kiistanalainenkin, jos voisin siitä kysyä. Se liittyy siihen, ei ole virallista käännöstä Japanin tietosuoja-asetuksesta. Käsittääkseni Nytkin henkilötietosuoja asetuksen tekstistä sanotaan, että sitä ei ole tarkastettu. Ja sanotaan, että tämä teksti on voimassa, kunnes saadaan siis teksti, joka on myös englannin kielellä, jotta voidaan ymmärtää sitä laajemmin. Eli miten otettiin tämä huomioon tässä riittävyyttä koskevassa päätöksessä? Eli jos ei ole tällaista virallista käännöstä, niin miten tässä on voitu toimia? Tämä on kysymys, joka mielestäni kannattaisi esittää kyllä. Se oli esillä myös tuon matkan aikana ja aikataulusta vielä. Voisitte kantaa vähän tietoa siitä – mikä on Japanin viranomaisten päätösprosessin aikataulu. Näen, että täällä on ilmeisesti edustustosta myös vieraita. Kiitos paljon. Ehkä voisimme kuulla muut kysymykset tähän samaan. Edustaja Sippeli ja Dan ja Anna myös. Tämä näin ja sitten Dalton. Thank you for this. Kiitoksia tästä esityksestä tiedämme, että tämän tyyppiset päätökset ovat aina hiukan hankalia. Eli ehkä otan nyt esiin vain pari kysymystä. Huomasin, että liitteessä yksi on lisäsääntöjä, ja niiden tulisi sitoa japanilaisia yrityksiä. Mutta voitteko antaa meille takeita siitä, miten näitä sääntöjä voidaan soveltaa oikeudellisesti sitovasti, tai mikä on näiden sääntöjen oikeudellinen luonne? ja näistä säännöistä on hyötyä vain eurooppalaisille tietoille. Nämä eivät kata japanilaisten tietoja tai muilta oikeudenkäyttöalueilta saatuja tietoja. Eli eurooppalaisten tiedot on suojattu paremmin kuin japanilaisten. Ja miten tämä sitten on linjassa tuomioistuimen päätöksen kanssa ja asetuksen kanssa? Meillähän pitää olla riittävä tietosuojan taso myös kolmannessa maassa. Tästähän on puhuttu monta kertaa, että nämä löydökset, eh, nämä sakot 300 000 miljoonan jeniin, eli 2300 jopa 7500 euroon. Jossain vaiheessa saimme kuulla, että kyseessä on kulttuuriero, eli raha ei ole tärkeää, vaan muut asiat. Mutta Japani on osa globalisoitunutta maailmaa, ja tällaiset sakot saattavat aiheuttaa ongelmia ja antaa vaikutelman, että Japanissa tietosuojarikkomus ei ole ongelmallinen ja miten nämä sakot voivat sitten olla sellaisia, että ne kannustaisivat olemaan tekemättä näitä rikkomuksia. Ja päätän nyt tähän. Kiitos. Paljon keskustelua käytiin, kuten edustaja Dalton varmasti voi todeta tuohon seuraamusjärjestelmään, sakkojärjestelmään Japanissa kovin erilainen. Ja paljon filosofiakeskusteluita käytiin tästä hyvin mielenkiintoisia keskusteluita siis Japanin vastapuolen kanssa. Dan, ole hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kyllä, kiinnostava Japanin matka. Japanilaiset aivan oikein olivat hyvin ylpeitä tietosuojasäännöistään, joita pitivät hyvin samantyyppisinä kuin meidän sääntömme, ainakin sama ajatus oli siellä taustalla. Mutta haluaisin kysyä yhdestä asiasta, jonka mainitsitte. Tämä suhde, joka meillä on nyt EUn ja Japanin kesken. Miten voitaisiin ajaa tätä myös muiden kumppaneiden suuntaan, kun tässä siis synergia nyt EUn ja Japanin välillä – tapahtuu Brexitin yhteydessä sitten mitä tahansa, niin voidaan kai toivoa, että saadaan samantyyppinen tietosuojasopimus yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan välillä. Jos on yhdistynyt kuningaskunta ja EU ja Japani niin samassa linjassa, niin se on jo melko vankka blokki suhteessa muihin kumppaneihin. Eli miten komissio toivoo tämän toteutuvan? Onko teillä tarkoituksena ajaa tätä muiden kumppaneiden suuntaan? Ajattelemme tässä tietenkin Yhdysvaltoja, mutta myös Kiinaa ja muita. Kiitos. Kiitos yksi suurista eroista. että yleinen tietosuoja-asetus on jo täytäntöönpannut meillä. Olemme sen mukaisesti jo toimimassa, Japani ei. Tämä on yksi ero, mutta ymmärrän kysymyksen toki. Edustaja Gomez. Um, also... Minäkin näen paljon strategisia intressejä siinä, että saatamme Euroopan unionin ja Japanin äh, samalle linjalle ja yhteistyöstä Euroopan ja Euroopan unionin ja Japanin välillä ja luonnollisesti ajatellen erilaisia teknologioita, erityisesti keinoälyä. Ja ottaen huomioon, mikä on yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutus, kun menin Japanissa vierailimme, itse asiassa oli mielenkiintoista nähdä, että monet äh, tärkeät toimijat eri aloilla olivat erittäin tietoisia yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja itse asiassa kertoivat meille, että he ottivat sen käyttöön. Mutta Tästä huolimatta minulla on sama kysymys kuin puheenjohtajalla ja Birgitillä. Avoin kysymys. Missä määrin tämä on sovellettavissa Japanissa kaikkiin Euroopan kansalaisiin ja missä määrin japanilaisiin. Meidän täytyy aivan ehdottomasti saada käännös Japanin tietosuojan lainsäädännöstä ja saada tietää, kuinka se toimii todellisuudessa Japanissa. Tämä on erittäin ratkaisevan tärkeä kysymys meidän kansalaisillemme. Ja tämän suojan tason pitäisi olla universaali luonnollisesti. Sitten vielä yksi asia minua hämmästytti. Tässä haluaisin kääntyä komission puoleen. Japani on yksi niistä maista, jotka ovat lähteneet kryptovaluuttojen tielle, jotka ovat antaneet kryptovaluuttojen kehittyä työ todennäköisesti ensimmäinen eh, bitcoinin luonut oli japanilainen kansalainen. Voidaanko kuvitella, että Japani antaisi näiden kryptovaluuttojen toimia siellä ilman valvontaa? Minä olen asunut Japanissa ja tiedän, että Japanin yhteiskunta on melkoisen kontrolloitu ja hyvästä syystä minä kunnioitan tätä ottaen huomioon, kuinka rankka alue on ja vielä rankemmaksi muuttuu, kun meillä on Kiinassa tulossa tällainen kansalaisten valvonta- ja pisteytysjärjestelmä. Kuinka te näette tämän kryptovaluuttojen sallimisen Japanin tavalla – soveltuva. Minä en voi kuvitella, että kryptovaluutta voisi toimia ilman, että sillä olisi jonkinlaista taustavalvontaa mukana. Selvä. Kollegat, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? No saatte vastausvuoron. Kiitoksia. Ensin tämä yksityiskohtainen kysymys. Ymmärrän, miksi esitte sen. Eli ehkä tiettyjä asioita pitää selventää näissä neuvotteluissa toimitaan niin kuin muissakin neuvotteluissa kansainvälisellä tasolla. Lähtökohta oli käännös, jonka saimme Japanin viranomaisilta. Ainoa virallinen versio on tietysti se, joka on japaninkielinen, mutta kyse on kuitenkin luotettavasta kumppanista. Saimme sieltä käännöksen, niin se on hyvä lähtökohta – käynnistää nämä neuvottelut ja arvioinnit. Myöskin täytyy todeta, että tämä käännös tuli tietosuoja viranomaiselta Ja niin kuin meidänkin viranomaisemme, niin se noudattaa uutta lakia. Eli on vaikeampaa saada mitään tämän virallisempaa. neuvotteluissa. Ja neuvottelu tietysti käytiin englanniksi myös näistä lisäsäännöistä, mutta sitten teksti käännettiin japaniksi. Ja asiakirjoissa olimme hyvin riippuvaisia omista kieliasiantuntijoistamme. Meillähän oli suuri EUn valtuuskunta Tokiossa – ja sieltä saamme paljon asiantuntemusta. Myöskin täytyy ymmärtää, että kun on kysymyksiä tekstin sisällöstä, me neuvottelujen aikana olimme yhteydessä riippumattomiin asiantuntijoihin sekä täällä että Euroopassa, jotta ymmärtäisimme paremmin japanilaista järjestelmää emmekä ole riippuvaisia vain yhdestä tietolähteestä. Eli saimme sieltä vakuudet siitä, että teimme työtä asiankirjojen parissa. Kyse ei ole pelkästään laista, vaan myöskin siitä, miten lakia toteutetaan. Eli meillä on nyt vankka käsitys japanilaisesta järjestelmästä ja sitten muut kysymykset. Lisäsäännöt. Ne ovat sitovia eivätkä vain siksi, että ne on kirjattu lisäsääntöihin, vaan niillä on oikeusperusta Japanin lainsäädännössä. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta artikla 6 toteaa, että viranomaisen edustajat voivat hyväksyä lisäsuojaa kansainvälisten tietovirtojen osalta. Eli lainsäätäjällä on tällainen valta. Ja tämä on yksi asia, jonka pohjalta sääntöjä sovelletaan. Ja kuten ehkä tiedätte, me jouduimme neuvottelemaan ja saamaan aikaan määritelmiä esimerkiksi arkaluontoisista tiedoista. Ja näitä hiukan muokattiin Ja sitten Japanin hallitus hyväksyi päätöksen, jossa myönnettiin lisätoimivaltuuksia tietosuojavaltuutetulle, jotta voidaan hyväksyä lisäsäännöt. Ja valtuuskunta jälleen kerran muistutti, että säännöt ovat sitovia. Eli nämä säännöt sopivat täysin Japanin oikeudellisiin puitteisiin, kun ajatellaan sääntöhierarkiaa Ja sitten, miksi nämä säännöt koskevat ainoastaan EU-sta tulevia tietoja? No, tämä on Japanin viranomaisten valinta. Riittävyystestissä asetuksen osalta halusimme varmistaa, että suojellaan Euroopasta tulevia tietoja – Näin tulee tehdä ja meillä on valtuudet tehdä näin. Me emme voi korvata Japanin hallitusta tai Japanin parlamenttia ja alkaa säätää lakeja Japania varten. Mutta asetuksen mukaan tietty yhtenäisyys täytyy olla olemassa tietojen suhteen, jotka toimitetaan EU-sta kolmanteen maahan. Ja Tämä halutaan varmistaa näillä säännöillä. Japanilaiset yritykset eivät halua soveltaa erilaisia sääntöjä tai tämä voisi johtaa siihen, että Japani, Japanin pitää parantaa yleistä tietosuojatasoa kaikkien osalta. Ja se on tietysti sitten päätös, joka tehdään Japanissa. Mutta EU-sta toimitetut tiedot saavat nyt korkeatasoista suojaa. Sitten sakot. Niin nämä luvut on kirjattu Japanin lainsäädäntöön, mutta ne koskevat siis yhtä rikkomusta. Eli jos on tietoisia rikkomus tai ongelmia tiedon saannissa, tai jos laittaa nettiin laitonta tietoa, ja kyse on useista laajoista tietomääristä, niin nämä Lukemat täytyy kertoa näiden tapausten lukumäärällä. Ja silloin lukemat voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Muistuttaisin vielä, että järjestelmä on erilainen, mutta Japanin tietosuojajärjestelmä on erilainen kuin Euroopan tietosuoja-asetus myöskin rikoslainsäädännöllisissä kysymyksissä ja esimerkiksi vankeus rangaistuksissa. Ehkä olette nähneet, että tämä kahden tason järjestelmä. Ensin tietosuojaviranomainen tekee päätöksen ja sitten tietty prosessi käynnistetään, mutta jos tätä ohjetta ei noudateta, niin silloin voi joutua vankilaan ja silloin sovelletaan rikoslainsäädäntöä. Eli nämä ovat erilaisia sanktioita kuin Euroopassa, mutta kaiken kaikkiaan me halusimme tehokkaat sanktiot, ja jos katsotte vielä Euroopan tietosuojalautakunnan suosituksia, niin ei meidän tarvitse olla täysin samanlaisia kaikissa asioissa. Tietosuojavaltuutetut ovat kertoneet meille, että meillä pitää olla tehokkaiden sanktioiden järjestelmä, jolla voidaan sitten varmistaa, että oikaisut voidaan tehdä tehokkaasti. Ja meidän täytyy varmistaa, että myöskin Japanin järjestelmä on tehokas. No, tämä on tietysti päätös, joka on suurempi kuin pelkästään EUn ja Japanin välisiä suhteita koskeva päätös. Japani on G7-ryhmässä, G20-ryhmässä, meillä on paljon yhteistä, nyt myöskin tietosuojakysymyksissä. Ja kuten sanoin, tämä päätös oli merkki muulle maailmalle, että lähentyminen kannattaa. Jos lähennytään tietosuojakysymyksissä, niin siitä on välittömästi hyötyä sekä kansalaisille että yrityksille. Tämä on tärkeä ulottuvuus tässä kysymyksessä. Ja lopuksi vielä viimeinen kysymys. Toinen tärkeä ulottuvuus EU- ja Japanin välisissä suhteissa on se, että meillä on jo voimakas suhde Japanin viranomaisen ja eurooppalaisten viranomaisten välillä. Tietosuojaviranomainen oli tärkein keskustelukumppani näissä neuvotteluissa, ja tavoitteena on edistää yhteistyötä myöskin niin, ettei kyse ole vain kirjallisesta päätöksestä, vaan meidän täytyy kehittää myöskin yhteisiä välineitä ja ottaa huomioon uusi kehitys. Esimerkiksi lohkoketjukysymykset. Tämän uuden sukupolven riittävyyspäätös. Ja sitten kun tämä päätös hyväksytään, niin sitten teemme tiivistä yhteistyötä tietosuojaviranomaisten välillä, ei ainoastaan täytäntöönpanon osalta, vaan myöskin sen osalta, miten tulkitsemme sääntöjämme. Tällä tavalla saadaan aikaan oikeusvarmuutta ja parempaa suojaa. Kiitoksia ja toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitos oikein kattavaa, mutta entä aikataulu? Se on tietenkin tylsä kysymys. Ei tämä on ihan tärkeä kysymys myöskin tällä kokouksella aikataulunsa. Eli tässä on kaksi asiaa, kaksi prosessia. Japanin viranomaisten täytyy käydä läpi oma prosessinsa päätöksen osalta, ja ilmeisesti tämä nyt tapahtuu syksyllä. Ja meillä on suurin piirtein sama aikataulu, mutta nyt täytyy odottaa tietosuojavaltuutetun lausuntoa, mutta Juncker ja pääministeri Abe totesivat, että pyrimme saamaan tämän päätöksen voimaan vuoden loppuun mennessä. Eli tämä nyt on suurin piirtein aikataulu. Tämä nyt riippuu hiukan prosessin eri vaiheiden etenemisestä. Kiitos oikein paljon, herra Carelli ja niille, jotka eivät osallistuneet valtuuskuntan matkaan tämän asian seuraaminen on ehkä hankalampaa, mutta me opimme todella paljon. Tämä on kiinnostava aihe ja hyvin tärkeä kauppasopimusten osio ja osoittaa, miten tämä asia kiinnostaa valiokuntaamme. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Kiitos kollegat, että osallistuitte tähän. Kahden minuutin kuluttua kello 10.30 alkaa uuden varapuheenjohtajan valinta ja sitten toivon mukaan ihan selkeät yksinkertaiset äänestykset.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 Okay, colleagues, I know everyone. No niin, kollegat. Kaikilla on paljon tekemistä aina torstaisin, tiedän sen, ja on lentoja, joille pitäisi ehtiä niin edelleen, joten aloitetaan ajoissa. Huomaan, että täällä on tarvittavat henkilöt. Pyydän kaikkia istutumaan, että voimme aloittaa. Okay, colleagues, let's begin. Um... Kollegat, aloitetaan. Ensimmäisenä tässä äänestysosiossa on meidän valiokunnan kolmannen varapuheenjohtajan valinta 204 sääntöjen mukaan Jan Albrehtin tilalle valitaan henkilö. Ja toivon, että teillä on äänestyskortit varuilta valmiina. Jos on vain yksi ehdokas toisaalta, niin voimme suosituksiin hänet valita. 200 säännön mukaan työjärjestyksessä ilmoittaa myös, että varajäsenet voivat osallistua Ferhojen, EPPstä, Kutsek, Aldesta ja edustaja Mer ENFstä. Nämä varajäsenet siis äänestävät. Nämä ovat äänestämät varajäsenet tänään. Haluaisin myös selvyyden nimistä sanoa, että poliittisten ryhmien pitäisi ryhmien pitäisi kertoa puheenjohtajalle, jos muutoksia tulee ennen kuin äänestetään. Sitten päätösvaltaisuus, yli 15 jäsentä paikalla. Ja meillä on enemmän kuin 15 jäsentä paikalla. Ja sitten ehdotukset. Haluaisin pyytää ehdotuksia kolmanneksi live-valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Haluaisin muistuttaa siitä, että esityksen voi tehdä joko poliittinen ryhmä tai ainakin 5 prosenttia valiokunnan jäsenistä. Meillä siis kolme jäsentä live-valiokunnassa. Pyydän kuitenkin, ettei näin tehdä. Anteeksi nyt, vaan kun on torstai, niin väsyttää. Ehdokkaan pitää olla täysjäsen ja hänen on pitää nyt täyttää Täydellisiä sitoumuksia koskevaa lomake. Voisinko pyytää ehdotuksia? Valero, who would you like? Edustaja Valero, ketä ehdottaisi? My colleague Judith Sargentini. Haluaisin äh, Judith Sargentinin kollegani nimetä. Nominate. Edustaja Sargentini on ehdotettu. Onko muita ehdotuksia? Ilmeisesti ei muita ehdotuksia, joten voisinko pyytää pyytää ehdokasta vastaamaan siihen, suostutteko ehdolle? Se olisi minulle kunnia. Honored. Kunnia. Kiitos, Judith. Ja meille olisi kunnia hyväksyä tämä ehdotus. Me olemme tarkistaneet, että kaikki asiakirjat on hoidettu sääntöjen mukaan ja täytätte siis nämä ennaltaehdot. Minun on tämä kaikki sanottava, muuten valinta ei ole pätevä. Eli ehdokas on vastannut kaikkiin ennakkovaatimuksiin, kuten taloudellisten sitoumusten lomakkeen täyttö ja valikunnan täysjäsenyys. Ja koska ehdokkaita on vain yksin, voimme valita hänet suosion osoituksin. Eli luvallanne, niin jos kukaan ei vastusta, voisimmeko valita Judith Sargentinin kolmanneksi valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Suosin osoituksen pyydän. And in the future, can at least one of the vice chairs please ja olisi hienoa, jos ainakin yksi varapuheenjohtaja puheenjohtaja istuisi täällä. Tiedän Barbara ja en muuten tiedä, ette halua ilmeisesti täällä istua, vaikka kyllä minä olen ihan mukava. Koska ette halua istua täällä minun kanssani. E, ehkä edustaja Sargentini muuttaa tätä tapaa. Ai niin, ja puheenjohtajan nuoteissa sanotaan, että ehdokas on näin valittu ja pyydän häntä istuutumaan tänne viereeni. Tässä se nyt nähtiin. Tiesin, että tällaista oli luvassa – ensimmäistä ja viimeistä kertaa, koska jostain syystä kukaan ei halua tulla tänne eteen istumaan, en tiedä miksi. Teillä on aina paikat täällä, varapuheenjohtajat, jos haluatte tulla tänne istumaan. Kiitos oikein paljon kollegat. No colleagues, uh, some of you to go. Niin, jatketaan eteenpäin. Ai niin, koko ajan tässä ollaan ikään kuin liikkeessä. Has she got the right nameplate? Can you give her Ja, die heb ik meegenomen. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Oké, okay, thank you. Congra- Kiitos ja onnittelut. Ja sitten siirrytään äänestyksiin, hyvät kollegat. Suoraan äänestyksiin. Kohta seitsemän 8, 9, 10 ja 11. Kaikki ovat sopimuksia EUn ja eri maiden kanssa lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumin vapaus ensin. Niin ja esittelijänä on aina muuten Emilian Pavel. Haluatko käyttää puheenvuoron? Ei. Joten äänestetään edustaja Pavelin mietinnöistä. ensimmäisenä tarkistuksia. Se koskee Barbadosta. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Mauritius. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty ja seuraavana Kitsenevis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Seuraavana Antigua ja Barbuda. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Seychellit. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja viimeisenä Pahaman liittovaltioäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Onnittelut, edustaja Pavel. Tähän päättyy koneäänestys. Kiitos oikein paljon jäsenet että olitte äänestämässä. Um, ja nyt kollegat voimme siirtyä suoraan kohtaan 13, koska esittelijämme Cecilia Wikström on paikalla. Jos ette osallistu tähän esityslistan kohdan keskusteluun, pyytäisin teitä lähtemään hiljaisuuden valitessa. Kollegat, siirrymme siis muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskeviin yhteisön tilastoihin – tässä saamme esityksen Cecilia Wikströmiltä. Hän esittelee päätös, anteeksi, mietintöluonnoksensa. Hän esittelee siis mietintöluonnoksensa muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot. Tietenkin nämä tilastot ovat tärkeämpiä kuin miltä kuulostavat. Niillä on paljon vaikutuksia ja olen varma, että tämä edustaja Wikström tämän myös mietinnössään toteaa. Meillä on täällä varjoesittelyitä myös paikalla. Cecilia. Collins. Kiitos puheenjohtaja ja kollegat. On kiva, että vaihteeksi saan tehdä jotain, joka on hyvin teknistä eikä niin tunnepitoista tai poliittista ja paljon vähemmän dramaattista kuin ja kiistanalaista kuin asiat, joita yleensä työstän. Mutta tämä on tärkeä kysymys siinä mielessä, että päätökset, joita teemme, niin niiden pitäisi pohjautua tutkimukseen ja todisteisiin. On tärkeää, että hyvää tietoa ja luotettavia tilastotietoja on saatavilla, jotta pystytään tekemään hyviä poliittisia päätöksiä. Ja kun ajatellaan maahanmuuttokysymyksiä, siellähän on paljon poliittista erimielisyyttä, niin on siellä se on entistä tärkeämpää ja tärkeämpää kuin muilla aloilla. Mietinnössä olen esittänyt uusia ehdotuksia, joita jäsenvaltioiden täytyy tehdä ja toimittaa tietoja EUlle. Kyse on usein tilastotiedoista, joita jäsenvaltioissa kerätään jo vapaaehtoisesti, ja ne pitäisi toimittaa joko EASOon tai pyynnöstä kansalaisjärjestöille – näinhän jo tapahtuu. Ja tiedän, että se mitä nyt pyydetään saattaa hiukan lisätä tilastoviranomaisten työtä jäsenvaltioissa. Mutta on tärkeää, ettei rajoiteta näiden tilastojen saatavuutta vetoamalla tilastovirastojen resursseihin, vaan täytyy varmistaa, että resursseja on riittävästi, jotta työt pystytään tekemään hyvin kun ajatellaan kuinka paljon varoja käytetään turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin, niin lisäkustannukset olisivat hyvin pieniä tähän lisäksi. Politiikan parantaminen voisi helposti kompensoida lisäkustannukset. Ja kustannusten pitäisi olla minimaalisia, koska monissa jäsenvaltioissa jo tällä hetkellä – tämänhetkisillä resursseilla tuotetaan valtaosa näistä tilastotiedoista. Odottelen, odottelen tietysti kollegoiden kommentteja ja odottelen yhteistyötä kanssanne tarkistusten osalta ja määräaika tarkistun jättämiselle on 4. lokakuuta kello 17. Haluan tehdä nopeasti työtä varjoesittelyiden kanssa sitten kun tarkistukset on saatu, jotta pystymme keskustelemaan neuvoston kanssa – ja näin voimme varmistaa, että asia saadaan päätökseen ennen lainsäädäntökauden loppua. Ja tässä tapauksessa neuvosto etenee nopeasti ja käsittääkseni neuvostossa ei ole edes ongelmia. Siellä on tajuttu, että oli poliittinen kanta mikä hyvänsä, niin tarvitaan kuitenkin tilastoja poliittisten päätösten tueksi. Eli tiede ja todisteet ovat pohjana työllemme. Kiitos Cecilia. Tunsin, että olit helpottunut siinä, että tässä itse asiassa työstät asiaa, joka etenee tällä saralla. Vaikka kaikki kysymykset tässä ovat tunteenomaisia ja niin liittyy draamaa, vaikka kyse on tilastoista, kuitenkin tunsin helpotusta siitä, että tätä asiaa voidaan varmasti edistämään helpommin. Hyvä niin. Varjoesittelijöistä. Mari Kristiin halusi käyttää puheenvuoron. For, for GUE, please. nimissä. Merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. En tiedä, onko tämä mietitty pelkästään tekninen, mutta ymmärrän kyllä, että se on esitetty sellaisena, koska tilastokysymys on tärkeä, jos halutaan työstää realistisia lukuja maahanmuuttokysymyksissä. Ja ikävä kyllä tällä alalla meidän pitää edetä tilastojen osalta, jotta voidaan välttää harha-askeleet ja meidän täytyy varmistaa, että eurooppalainen politiikka pohjautuu todellisille luvuille. Komissio on sanonut, että haluaa mukautua maahanmuuttovirtojen muuttumiseen. Ja ehkä Euroopan politiikassa voitaisiin käyttää lukuja, jotka ovat realistisia. Tämä on tietysti teknistä työtä, ja kun katsotaan, miten nopeasti neuvosto on päässyt sopuun asiassa, voimme toivoa, että myöskin muissa asioissa myöskin edettäisiin nopeasti neuvostossa, mutta mehän tiedämme kyllä, miksi näin ei ole tapahtunut. Eli kiitoksia tästä tehdystä työstä, kiitoksia mietinnöstä. Olen samaa mieltä lähes kaikista ehdotuksistasi ja tarkistuksistasi. Ja tuen sinua myöskin sen suhteen, että meidän täytyy antaa Eurostatille riittävästi resursseja, jos joutuu tekemään lisää työtä, silloin pitää olla myöskin lisää resursseja. Ja tietojen harmonisointi on yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä, koska jokaisessa maassa tiedämme, että siellä on hiukan eri mieltä Eurostatin lukemista, ja meidän täytyy välttää tätä, jotta kaikki voisivat edetä samaa tahtia. Itse lisäisin vielä pari ehdotusta, erityisesti kun ajatellaan alaikäisiä. Meidän täytyy olla aika täsmällinen alaikäisten osalta. Ja sitten pitää hiukan selventää palauttamispolitiikkaa ja katsoa, mikä on vapaaehtoista palaamista ja mikä taas ei ole – Ja sitten iän määrittely. En tiedä, miten tämä nyt voitaisiin muotoilla, mutta monissa jäsenvaltioissa on ongelmia alaikäisten suhteen, jotka kuitenkin ilmoitetaan täysikäisiksi. Eli meillä täytyy olla hiukan tilastotietoja näistä kysymyksistä. Ja sitten oikeusavun saatavuus. Jos saisimme näistä tilastotietoja, niin siitä olisi varmaan hyötyä. No, on tässä paljon muitakin asioita, mutta tässä nyt olivat keskeisimmät kysymykset, enkä nyt halua turhaan pidentää keskustelua, koska meillä varmaan ei ole paljon erimielisyyksiä. Mutta komissiolle yksi kysymys. Komissio totesi, ettei muuteta tietosuojaa. Ja haluaisin olla varma, että tämä nyt ei vaikuta tietosuojaan ja että saamme takeet siitä, että näin ei pääse käymään – koska kun nyt näin, miten yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu jäsenvaltioissa, niin välillä olen hiukan epäileväinen sen suhteen, miten lainsäädäntöä on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Thank you, Mary Kiitos marie Kristin ja pahoittelut. Varjoesittelijät saivat puheenvuoron nyt vähän eri järjestyksessä. Taki ja sitten Kienge. Taki, ensin olkaa hyvä, EPPstä. Uh spravodajca. Kiitoksia. EPPn esittelijä on edustaja Sehovski, mutta hän ei päässyt tänne paikalle, joten hän pyysi minua esittelemään EPPn kannan. Cecilia Wikström ähm, on hiukan pahoillaan siitä, että tämä on näin teknistä materiaalia. Ja minä olen taas sitä mieltä, että tämä on meille etu ja hyvä seikka, sillä on selvää, että eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa tarvitaan enemmän asiantuntemusta. Ja keskustelu tähän asti on ollut enemmänkin poliittista ja tunnepitoista, ja tällaista voidaan käyttää väärin. Tämä on tekninen ammattikysymys, ja tästä syystä Kyseessä on askel eteenpäin. EPP tulee tukemaan tätä asiaa. Tämän lisäksi se, että me onnistumme sopimaan asiasta näin nopeasti, tarkoittaa ehkäpä sitä, että tämä on tapa päästä eteenpäin muidenkin kysymysten parissa. Eli todellakin toivottaisin tervetulleeksi tällaisen ammattimaisuuden me tarvitsemme ammattimaisuutta Euroopan politiikkaan, me tarvitsemme ratkaisuja. Kollega Sehovski on kahdeksan seikan listan kirjoittanut. Minä en tule nyt näitä kaikkia lukemaan, mutta meillä tietenkin luonnollisesti on tarkistuksia, joita tulemme esittämään. Kuitenkin tässä yhteydessä on mielestäni tärkeää sanoa, että tämä on hyvä teksti. Me tulemme tukemaan tätä ja lähitulevaisuudessa esittämään muuten, muutamia tarkistuksia. Paljon kiitoksia, kiitoksia Cecilialle. Kiitos paljon edustaja Tsahki. Kyllä. Ja sitten SD-ryhmän nimissä Cecil Äh, Grazie. Kiitoksia, Claude. Minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijää tästä mietitulunnoksesta, joka vastaa haasteita, joista komissio puhui ehdotuksessaan. Erityisesti meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota laatuun, aikatauluun ja myöskin tilastotietojen todenmukaisuuteen. Tämä on tekninen, mutta myöskin hyvin poliittinen kysymys. Mehän tiedämme, että monia asioita tulkitaan ulkoisten ärsykkeiden pohjalta ilman tilastotietoja – Eli kun ajatellaan politiikkaa ja henkilöitä, niin todellisuus voi muuttua hyvin nopeasti. Tämä liittyy tietoisuuteen ja havainnointiin, eli meidän täytyy työstää enemmän tilastotietoja. Jäsenvaltioissa on jo tilastotietoja, mutta niitä ei aina haluta jakaa. Eli Cecilia voin sanoa, että mietintö meidän mielestämme on puuttunut aukkoihin, joita on komission ehdotuksessa. Esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien kategoriat. Meidän pitäisi korostaa myöskin sitä, että meidän täytyy ottaa mukaan sukupuolikysymykset kaikissa tutkimuksissa ja kaikissa tilastoissa. Ja meidän täytyy myöskin miettiä alaikäisiä ja iän määrittelyä. Meidän täytyy varmistaa takeet, vastaanotto ja kotouttaminen. Ja itse teen ryhmäni nimissä tarkistuksia ja ne noudattavat täysin esittelijän lintaa, eli näin voimme saada parempia tietoja jäsenvaltioista ja laadin tarkistuksen, jotta saisimme globaalit puitteet pidätyspolitiikalle jäsenvaltioissa. Ja meidän pitää saada tietoja, kuinka paljon, kuinka usein ja mistä syystä ihmisiä on vangittu. Ja myöskin tietoja, jotka liittyvät vangitsemisen vaihtoehtoihin, ja tätä täytyy työtää, työstää. Ja meidän pitää saada myöskin parempia tietoja, jotka liittyvät vastaanottoon ja kotouttamiseen. Näin voisimme tietää, kuinka pitkälle tätä vastaanottodirektiiviä on pantu täytäntöön. Ja olisi hyvä saada näitä lisätietoja, jotta voisimme verrata turvapaikkapyyntöjä ja katsoa, että määräaika tarkistun jättämiselle on lähennä, lähellä ja teemme yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta nopeasti saisimme aikaan tekstin, jota kaikki voivat tukea. Varsinkin nyt tällä hetkellä tarvitaan näitä tietoja, jotta voimme varmistaa, että ihmisten kuva todellisuudesta on oikeanmukainen. Kiitos. So I think that's it from... Kiitos. Tässä taisivat olla varjoesittelijät. Cecilia, Voisinko pyytää, ai, Mari Kristiinille taisi olla kysymys komissiolle. Sopiiko, että annamme komission vastata, jos komissio on valmis vastaamaan? Tai jos haluatte kommentoida muuta esittelijän ja varjoesittelijöiden sanomaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Tämä oli tietenkin relevantti kysymys. Tietosuoja kysymyksistä voisin vahvistaa, että komissiossa on huolehdittu siitä, että tilastolainsäädännössä on riittävät takeet tietosuojan turvaamiseksi. Selvä. Cecilia, haluaisitko käyttää loppupuheenvuoron? Thank you very much and thanks to... Kiitoksia ja kiitoksia kaikille kollegoille. On todellakin hienoa nähdä, että te olette mukana tässä työssä. Me tulemme luonnollisesti hyvin tarkoin tätä työtä tekemään. Mari-Kristin hän viittasi askel askeleelta. Minäkin olen ollut yhteyksissä neuvostoon ja uskoakseni tänään tai eilen – Käsittääkseni siellä saatiin aikaan yksi ymmärrys, joka on erittäin hyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme nyt ähm, vahvistaa sen, että tarvitsemme äh, lukuja, tietoja, tilastotietoja ja tämä täytyy saada jäsenmailta niin, että me puhumme samasta asiasta, kun keskustelemme tästä kysymyksestä. Minä olen hyvin kiitollinen kollegoiden äh, tukeen ja odotan yhteistyötä, kuten aina ennenkin. Paljon kiitoksia. Varmaan muuta alaa, jolla tilastotieteen luotettavuus olisi niin tärkeä. Tuskin tärkeämpää alaa on kuin tämä maahanmuuttokysymys. Kiitos paljon esittelijä Wikströmille, kiitos kollegoille siitä, että olitte läsnä. Ymmärrän, kuten jo sanoin, että nyt on torstai-päivä. Kiitos. Seuraava kohta oli suunnitteilla alkavaksi kello 11.30, koska meillä ei ole nyt kollegoita paikalla puhumaan noista aiheista. Ehdottaisin, että pidämme taukoa kello 11.30 asti. Jos kollegat tämän hyväksyvät, pidämme taukoa ja jatkamme puoli 12, koska seuraavan kohdan EU-lisan edustajat eivät ole paikalla, joten pidämme tauon tuon puoli 12 asti aikataulun mukaan. Eli tavataan täällä kello puoli 12 ja käsitellään tämän aamupäivän viimeinen kohta, kohta 14.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

det var det

Sorry colleagues for the slightly late start. There's a... Pahoittelut kollegat, että aloitamme hiukan myöhässä. Paljon on käynnissä, niin kuin yleensäkin aina torstaisin. Kiitos, että olette täällä paikalla. Kollegat, toivottaisin EU-lisän kollegat sydämellisesti tervetulleeksi erityisesti johtaja Karkov. Tervetuloa. Tänään kuulemme sen, miten esittelette viraston vuoden 2017 konsolidoidun toimintakertomuksen. Meidän ei varmaankaan tarvitse painottaa, kuinka tärkeä hyvä yhteistyösuhde virastoon valiokunnallemme on. Tämä on osa seurantaa ja tilivelvollisuutta. Virasto on täytäntöön pannut paljon sellaista lainsäädäntöä, joka on keskustelun kohteena live-valiokunnassa ja siksi on erityisen tärkeää, että olette täällä tänään. Lisäksi haluaisin onnitella siitä, että teillä on nyt uusi päämaja Tallinnassa. Avattu viime viikolla toivottavasti pääsemme käymään teillä lähitulevaisuudessa – Tiedän, että muutamat kollegat ovat käyneet tai suunnittelevat matkoja. Tämän johdannon jälkeen pyytäisin teitä, johtaja Garkov, alustamaan aiheeseen. Varmasti kollegoita vielä tulee, mutta muuten tätä voi seurata suora toistona totta kai. Kiitos edustaja Sinitsille vielä, että olette paikalla. Johtaja Garkov, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro ja tervetuloa vielä teille ja tiiminnille. uh, thank you Uh, for invitation. It's always a... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. On aina ilo ja kunnia tulla valiokuntaan esittelemään EU-lisää. Vuonna 2017 toivottiin, että kyseessä oli haastava, mutta palkitseva vuosi virastolle. Virasto joutui moninaisiin haasteisiin vastaamaan olemassa oleviin operaatioihin ja järjestelmiin ja samaan aikaan sen tuli kasvattaa panostaan Euroopan unionissa ja uskoakseni, että uskoakseni virasto oli menestyksellinen tässä vuonna 2017. Äh, virasto myöskin täytti viisi vuotta. Tämä on se aika, jona tavallisesti tehdään äh, katsausta menneisyyteen ja tuloksiin. Ja täytyy sanoa, että tässä tehokkuuden suhteen virasto on äh, toiminut erittäin hienosti palvelun laadun parantamisessa ja suuren mittakaavan järjestelmien pyörittämisessä. Virasto on osoittanut, että oli oikea päätös luoda yksi yhtenäinen Euroopan unionin virastokysymystä varten. Virasto on osoittautunut olevansa luotettava kumppani toimielimille Euroopan unionille kokonaisuudessaan ja niin luonnollisesti se sai aloitettua myöskin sisäisen ja turvallisuuden, rajaturvallisuuden ja maahanmuuton alla uusia toimia. Vuonna 2017 virasto onnistui täyttämään täysin ähm, mandaattinsa vaatimuksen erityisesti ähm, operatiivisesti äh, niissä järjestelmistä, joita ähm, sille on annettu, Schengenin tietojärjestelmä äh, ja Eurodac ja tietojärjestelmä kuuluivat näihin vuonna 2017. Loppuun mennessä olimme saaneet eh, Schengenin informaatiojärjestelmään 76 eh, miljoonaa merkintää. Tämän lisäksi meillä oli eh, Eurodakissa 5 miljoonaa tapausta, jotka koskivat laitonta maahantuloa tai maahanmuuttoa. Eli hyvin paljon kiinnostusjärjestelmiä kohtaan kasvoi verrattuna normaalivuoteen. Schengenin alueella rajavalvonta ja Euroopan unionin yhtenäisen politiikan ja politiikan toteuttaminen liittyvät tähän työhön. Ne liittyvät perusoikeuksiin ja Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuteen liikkuvuuteen. Eli ei ole väärin todeta, että viraston toiminta on yksi Euroopan unionin toiminnan kulmakiviä. Ja luonnollisesti tämä on myöskin kasvattanut turvallisuutta unionissa entuudestaan, mutta tulevaisuudessa oikea vastaus terrorismiin ja maahanmuuttopaineeseen Euroopan unionin ulkorajoilla tulee riippumaan yhä enemmän ja enemmän tehokkaasta oikea-aikaisesta tiedonvaihdosta. Tämä tulee olemaan mahdollista vain, jos meillä on kehittyneet, yhteen toimivat, joustavat välineet, jotta raj- rajavalvojat, lainvalvojat voivat toimia yhdessä. Muutama fakta vuotta 2017 koskien, Me tulee tekniseen integraatioon. Kroatian integraatio saatiin päätökseen. Kroatia on nyt valmis astumaan osaksi Schengenin aluetta. Vuonna 2017 virasto myöskin äh, saattoi päätökseen ähm, äh, siis kaksi sormenjälkijärjestelmän. Tämä No, on tarkoitus, tämä tuli operatiiviksi tämän vuoden maaliskuussa. Meillä on tällä hetkellä seitsemän maata, jotka käyttävät aktiivisesti tätä järjestelmää ja useampi on valmistelemassa sen käyttöönottoa. Meillä oli yli 21 biometrisen datan pyyntöä toukokuussa ja tämä kasvoi myöhemmin 24 000. Me olemme myöskin toimenpanneet uutta viisumitietojärjestelmää VIS. Tämä oli hyvin monimutkainen, hyvin tärkeä toimi, joka vaikutti hyvin merkittävällä tavalla Schengenin alueen turvallisuuteen, eli tässä virhevaraa ei ollut. Projekti saatettiin kuitenkin talousarvion puitteissa päätökseen aikataulun mukaisesti. Vuonna 2017 myöskin me jatkoimme äm, VISin piirissä katastrofitorjuntaa. Pyrimme tarkastamaan, missä määrin me olemme varmiita vastaamaan kybervaaroihin. Ja tässä hallintoneuvosto käsitteli esiin tulleita vaaroja. Eurodoc oli myöskin mukana tässä. Ja se on tällä hetkellä 7 miljoonaa kirjausta kykenevää käsittelemään 5000 aikaisemman kahden, yhden tuhannen sijaan. vuonna 2000 työvirastossa ei kuitenkaan rajoittunut vain joka päiväisiin tehtäviin. Me olemme myöskin menestyksellisiä uusien tehtävien ratkomisessa virastossa. Erityisesti vuonna 2017 virasto sai suurta äm, edistystä aikaan rajavalvontajärjestelmän suhteen. Me saimme tehtyä myöskin tarpeellisia rekrytointeja, käynnistimme tarpeelliset hankintaprosessit, järjestelmän tukemiseksi ja yhdessä jäsenmaiden kanssa me valmistelemme järjestelmällä teknisiä vaatimuksia. Tämän lisäksi me tuimme Euroopan komissiota, kun se toimeenpano ähm, säädöksiä ähm, artiklan 36 mukaisesti suoritti. Tämä tehtiin aikataulun mukaisesti äh, tämän vuoden kesäkuun toimeenpanosäännösten osalta. Myöskin ETIAS-järjestelmän yhteydessä vuonna 2017 me teimme valmistelevia toimia. Meillä oli monia vierailuja Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja myöskin Itävaltaan ja Lontooseen. Siellä vastaavien järjestelmien käytönoton hyviä ja huonoja puolia tarkistelimme. Virasto myöskin antaa jatkuvaa, vahvaa tukea yhteen toimivuudelle erityisesti Euroopan komissiolle tarjottavien tutkimusten osalta. Tässä me teemme todellakin teknistä työtä toimeenpanossa ja yhteen toimivuuskysymyksissä tulevina vuosina. Virasto myöskin hyvin vahvasti pyrkii tukemaan jäsenmaita erityisesti mitä tulee tiedon laatukysymyksiin. Itse asiassa virasto teki tiedon laatusta osana strategiasta, strategista toimintasuunnitelmaamme suunnitelmaamme arvioita. Tarkoituksena on parastaa, parantaa olemassa olevaa järjestelmää virastossa. Tämä on hyvin perusteltua työtä, joka luo pohjaa tulevaisuuden laatuindikaattoreille ja minimilaatu standardeille äh, uudessa viisumiasetuksessa. Vuonna 2017 virasto tarjosi myöskin yli 40 koulutusta jäsenmaille. Ne liittyivät järjestelmien käyttöön, äh, viraston hallinnoimien järjestelmien. Nämä eivät liittyneet vain IT-järjestelmiin, vaan mukana oli myöskin esimerkiksi Schengenin arviointitoimia. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, vuonna 2017 virasto eh, Schengenin järjestelmän panostaan kasvatti. Meillä oli asiantuntijoita kahdeksassa missiossa mukana ja teimme töitä viisumiprosessi eh, alalla ja myöskin Euroopan unionin rajojen ulkopuolella osallistuimme toimiin vuonna 2017. Meillä oli 1,52 ähm, miljoonaa maksusitoumuksia ja 67 miljoonaa ähm, maksumäärärahoja. Nämä tasot totutimme niin hyvin. Täytyy sanoa samaan aikaan, että me olemme pyrkineet myöskin arvioimaan etukäteen viraston talousarvion toimeenpanoon liittyviä riskejä, jotka vaatisivat viraston toimia. Tämä saattaisi johtaa myöhemmin vaikeuksiin hallintamenettelyssä, eli ennakointia tapahdu, tai myöskin muissa viraston toimissa aiheuttaa ongelmia. Vi- meillä oli 167 henkilökunnan paikkaa, joista 121 21 ähm, ähm, määräaikaista. Me myöskin äh, teimme töitä rajavalvontajärjestelmän parissa. Vuonna 2017 aloitamme työmme äh, Tallinnassa. Tämä päättyi tämän vuoden toukokuussa. Kesäkuusta lähtien meillä ei ole ollut vakituista toimipaikkaa Tallinnassa. Me onnistumme kuitenkin muutossa hyvin. Me saimme sekä henkilökunnan että muun siirrettyä uusiin tiloihin. Kuitenkin meillä tiettyjä huolia kapasiteetin suhteen sekä järjestelmän että henkilökunnan kapasiteetin suhteen, joten tästä syystä me joudumme aloittamaan toisen kierroksen tunnistamaan puutteita ja laajentamaan viraston infrastruktuuria niin, että se voisi kattaa sen tehtävät. Luonnollisesti viraston työssä oli hyvin paljon haasteita tänä vuonna ja Lista on hyvin pitkä. En nyt niitä kaikkia mainitse, mutta haluaisin mainita viraston kaikkein suurimman haasteen tänä vuonna. Se liittyy äh, henkilöstöpolitiikkaan. Vuonna 2017 virasto joutui kaikki vanhat ja uudet tehtävänsä täyttämään itse asiassa pienemmällä henkilöstömäärällä kuin ennen – meillä oli 34 paikan leikkaus. Emme saa kuitenkaan muodostaa sitä, että kaikista muutoksista huolimatta äm, meillä on tietyt vaatimukset, että voisimme täyttää tehtävämme tällä hetkellä. Meillä on riski siitä, että syntyy sääntöjen vastaisuuksia, erityisesti äh, talouden alla. Ja tästä syystä henkilöstöpolitiikka olisinkin tärkeää, että voisimme viraston tavoitteet täyttää. Vuosi 2017 oli tärkeä ja tämä vuosi myöskin. Luonnollisesti me tässä yhteydessä kuitenkin kunnioitamme talousarvion käyttäjän toimivaltaa yhteen vuonna virasto oli ydintehtävässä vuonna 2017 menestyksellinen ja tulemme jatkamaan tätä samaa työtä tänäkin vuonna, jotta voisimme vahvistaa Schengenin aluetta ja vastata niihin haasteisiin, joita Euroopan unioni nyt kohtaa tai tulevaisuudessa kohtaa. Minulla on usein ollut tapana sanoa, että suuri digitaalinen siirtymä on tapahtumassa sekä rajavalvonnan että maahanmuuton alalla. Kaikki järjestelmät on täysin digitalisoituja, ne ovat täysin riippumattomia. Tässä yhteydessä eu lisä tulee jatkamaan uuden teknologian alalla jäsenmaiden ja toimielinten, kuten myöskin koko unionin suojelemisessa ja turvallisuuden parantamisessa. Kiitoksia. Kiitos. Ennen kuin annan jäsenille puheenvuoron, kommentoisin vain, että me kuulemme teitä säännönmukaisesti. Meillä on oikein hyvät suhteet virastoon tietyillä jäsenillä, aivan erityisesti. Mutta yksi kysymyksistä, mitä minulla olisi, on Voisitteko kertoa vähän lisää siitä, miten virastona pystytte vastaamaan yhä uusiin haasteisiin, päivittää toimintaanne? En oikein tiedä, pystyttekö kommentoimaan, mutta minua kiinnostaisi esimerkiksi haasteet, jotka ovat hankalia. En tiedä, voisitteko vastata vaikka yhteentoimivuushaasteeseen. Se on poliittisesti melko kiistanalainen kysymys nyt. Se tuntuu menevän vähän pidemmälle, mikä olisi tiukasti katsoen yhteen toimivuutta, mutta jos katsotte ehdotuksen sisältöä, katsotaan enemmän tavallaan tietokantoja ja ainoastaan yhteen toimivuutta. Miten EU-lisa pystyy hallinnoimaan tällaista uutuutta? Puhuitte siitä, mitä resursseja on laajentamisen osalta, rajan yritysjärjestelmä ja niin edelleen. Oletteko sitä mieltä, että nämä ovat ihan normihaasteita? Vai oletteko sitä mieltä, että nämä realistisesti ottaen ovat kyllä melko merkittäviä haasteita Euroopan unionissa? Eikä niitä voida laskea enää ihan normihaasteiden joukkoon. Parannettu siis järjestelmä myös. Nämä ovat merkittäviä asioita ulkoiset ulkopuolella olevat eivät yleensä ymmärrä näitä ongelmia niin tarkkaan. Nämä ovat melko merkittäviä teknologisia haasteita. Miten uskotte, että EU lisää pystyy hallinnoimaan näitä kysymyksiä tulevaisuudessa? Tunnetteko, että teillä on nyt riittävät mahdollisuudet hoitaa näitä tehtäviä? Tietenkin tiedon turvaaminen on myös tärkeä seikka. Tässä minun kysymykseni, Katariina, seuraavaksi ja sitten Kryslemska. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää johtaja Garkovia tästä kattavasta alustuksesta liittyen eu viraston toimintaan. Jokin aika sitten kävin tutustumassa näihin rakenteisiin ja olen työstänyt tämän mandaatin uudistamista, kun otamme huomioon uudet haasteet, jotka liittyvät näihin monimutkaisiin tietokantoihin. Mukanaan esimerkiksi rajanylitysjärjestelmä ECRIS, ETIAS ja muita. Haluaisin kiittää teitä tästä ajankohtaisesta esityksestä. Te vastasittekin jo tiettyihin kysymyksiini. EULISA-virasto on tehnyt todella tärkeää työtä se on tukenut jäsenvaltioita, varmistanut tietojen vaihdon. Se on käsitellyt myöskin turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja te osittain jo vastasitte kysymyksiin liittyen tietojen laadun parantamiseen. Tämän keskeinen kysymys. Ja myöskin te vastasitte jo koulutuskysymykseen tietojen laadun ja koulutuksen laadun parantaminen on hyvin tärkeä seikka, johon meidän täytyy paneutua. Ja sitten kun ajatellaan, millä tavalla virasto on tukenut henkilöstön koulutusta jäsenvaltioissa, meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltioissa käytetään oikealla tavoilla tätä järjestelmää ja näin voimme saada sitten parempia tuloksia. Ongelmia on ollut, mitä ongelmia teillä on ollut ja millä tavalla sitten näitä ongelmia on ratkottu, erityisesti koulutuksen osalta. Toinen asia, josta puhuitte, liittyy resursseihin. Ja jos oikein muistan, niin henkilöstön puute oli yksi kritiikin aihe, joka tuli esille viime vuoden vastuuvapausmenettelyssä. Ja te puhuitte myös tästä. Te olette sitoutuneet rekrytoimaan enemmän henkilöstöä ja haluaisin kysyä näistä resursseista. Ovatko ne riittäviä? Jos on enemmän henkilöstöä, niin silloin täytyy myöskin resursseja korottaa. Eli onko teillä riittävästi resursseja ja mitä tällä hetkellä pitäisi tehdä? Ja sitten vielä yleisempi kysymys, joka liittyy myös siihen, mitä puheenjohtaja sanoi. Te puhuitte yhteentoimivuudesta, biometrisistä järjestelmistä. Meidän pitää kiinnittää huomiota henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden suojaan. Me tiedämme, että meillä on virastoja tätä varten – esimerkiksi perusoikeusvirasto. Virastoista olemme saaneet useita suosituksia ja haluaisin kysyä teiltä, millä tavalla EULISA-virasto on tehnyt yhteistyötä muiden virastojen kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon nämä uudet vaatimukset liittyen henkilötietojen suojaan. Ja lopuksi vielä, millä tavalla virasto tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa? Meidän täytyy aina pitää kiinni korkeista standardeista sekä turvallisuuteen että teknisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos Katarina Barbara. Okay, uh, I would like also... Kiitos. Minäkin haluaisin kiitellä teitä, johtaja Karkov, hyvin tehdystä työstä vuonna 2017, erityisesti siinä, että huolehdittiin Kroatian sisällyttämisestä, Sissin vissin päivitys ja myös automaattisesta sormenjälkitunnistusjärjestelmästä. Minulla olisi kysymys toimivuudesta. Minullakin. Tiedän, että että tuetaan komission tutkimuksia yhteentoimivuusvälineistä, ei ainoastaan niistä, joista keskusteltiin kolmikantaneuvottelujen yhteydessä, EU-lisän mandaatin vahvistamiskeskusteluiden yhteydessä siis. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä tässä tunnustusjärjestelmässä esimerkiksi, jotta voidaan huolehtia siitä, että – huolehditaan järjestelmän turvallisuudesta? Tämä on keskeisin kysymykseni. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Barbara. Johtaja Karkko, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitoksia. Kiitos Kinichille ja Kudrichkalle siitä, että arvostitte työtämme ja pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin yhteentoimivuus. Se on tietysti monimutkainen kysymys, mutta tämä on nyt oikea aika, koska Euroopan tasolla ja myöskin jäsenvaltioissa on nyt kriittinen massa saavutettu näiden tietojärjestelmien suhteen, mutta myöskin digitaalinen ympäristö muuttuu, kun ajatellaan sisäistä turvallisuutta, rajavalvontaa maahan. Ja meidän tulee varmistaa, että teknologia, jolla tuetaan rajavartioston työtä ja laimavalvontaviranomaisten työtä, niin oikea tapa toimia tässä on yhteen toimivuus. Yhteen toimivuus sinänsä ei tarkoita, että luotaisiin uusia tietokantoja tai yhdisteltäisiin vanhoja järjestelmiä. Eli me vain hyödynnämme tehokkaammin sitä, mitä meillä tällä hetkellä on jo olemassa. Ja meidän pitää hallinnoida identiteettikysymyksiä tehokkaammin Euroopan tasolla. Ja näin voidaan suojata paremmin myöskin yksityisyyttä ja henkilötietoja toisin kuin tämänhetkisessä lähestymistavassa. EU-LISA tekee läheistä yhteistyötä komission kanssa – mutta tuemme pyynnöstä myöskin neuvotteluita asiantuntemuksellamme. Eli todellakin toivomme, että saamme aikaan hyvän sopimuksen yhteentoimivuusehdotuksesta, jonka pohjalta voisimme sitten siirtyä käytännön täytäntöönpanoon. Meidän täytyy integroida vanhat järjestelmät uuteen yhteentoimivaan rakenteeseen. Ja suurimmat haasteet eivät ole teknisiä, koska yhteen toimivuushan on tietysti tekninen haaste, mutta suurin haaste virastolle tässä mielessä on kuitenkin se, että yhteen toimivuuden lisäksi on muitakin aloitteita, jotka täytyy toteuttaa samalla ajanjaksolla. Ensinnäkin rajanylitysjärjestelmä. Sitten ETIAS-asetus astuu pian voimaan, kuten puheenjohtaja totesi. Ja sitten uudistamme vanhoja järjestelmiä, niistä neuvotellaan ja viraston pitää olla mukana tässä työssä 3-5 vuotta. Eli tämä on suurin haaste meidän kannaltamme. Ja kun tähän mennessä olemme tehneet parhaamme ja myöskin tulevaisuudessa teemme parhaamme, Virastolla tietysti pitää olla riittävästi resursseja käytössään sekä rahallisia että inhimillisiä resursseja. Sitten tietojen turvallisuus. Jo nyt voin vakuuttaa teille, että hallinnoimamme järjestelmät ovat hyvin turvallisia sekä fyysisesti, eli pääsy tiloihin, joissa näitä järjestelmiä säilytetään – Ja sitten meillä on verkkoturvallisuustoimia, joille taataan tietokantojen ja niissä olevien tietojen turvallisuus. Ja tämä koskee tietysti myös uusia järjestelmiä ja yhteentoimivuusrakennetta, jota olemme kehittäneet. Sitten tietojen laatu Virasto on jo tehnyt paljon tietojen laadun suhteen. Mehän aloitimme jo vuonna 2016 ja työtä laajennettiin viime vuonna. Me raportoimme jäsenvaltioille, mikäli on poikkeamia tämänhetkisistä laatuvaatimuksista. Ja jäsenvaltiot ovat ryhtyneet paremmin korjaamaan näitä puutteita. Eli viime vuonna tilanne oli jo parempi kuin aikaisempina vuosina ja me jatkamme näitä toimia vielä odottelemme, että uusi asetus astuu voimaan. Silloin voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja jäsenvaltioiden ja komission kanssa määrittelemme yhteisiä laatuindikaattoreita ja standardeja, joita sitten sovelletaan EUn järjestelmiin, mutta myöskin olennaisiin kansallisiin järjestelmiin. Ja tämä on merkittävä muutos, myönteinen muutos, kun ajatellaan tietojen hallinnointia ja laatua. Koulutus Koulutus ja kapasiteetin rakentaminen on ala, joka välillä jää unholaan, mutta meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää teknologiaa ja järjestelmiä, joita meillä on käytössä. Viime vuonna järjestimme 42 koulutuskurssia. Me laajennamme kurssitarjontaa ja jatkamme tätä tulevina vuosina. Ja samanaikaisesti on tiettyjä haasteita, jotka tähän liittyvät, koska yhtäältä jäsenvaltioiden kysyntä kasvaa koko ajan. Eli ymmärretään yhä paremmin, että kapasiteetin rakentaminen on tärkeää. Ja toisaalta virastoilla on hyvin vähän resursseja omistaa koulutustoimiin. Meillä on tällä hetkellä yksi näistä asioista vastaava virkamies, joka vastaa kaikesta koulutuksesta. Ja pyrimme palkkaamaan kansallisia asiantuntijoita, se ei aina onnistu, koska kansalliset hallinnot eivät halua aina lähettää parhaita asiantuntijoitaan EU-virastoon. Mutta me vahvistamme virastoa, ja tämä on yksi horisontaalinen kysymys, jossa, josta puhuin, niin toivottavasti tätä kautta pystymme puuttumaan tähän kysymykseen erityisesti jos saamme tukea budjettivallan käyttäjiltä. Sitten jäsenvaltioiden koulutus. Koulutus, jota tarjoamme, on sellaista, että me koulutamme kouluttajia. Näin jäsenvaltiot voivat sitten kouluttaa omia loppukäyttäjiään. Ja sitten pitää ennakoida tarpeita, jotka liittyvät uusiin järjestelmiin. ETIAS rajanylitysjärjestelmä. Ja Sipolin ja Frontexin kanssa meillä on yhteinen toimi, ja nämä kolme virastoa tekevät sitten yhteistyötä koulutusasioissa rajanylitysjärjestelmän suhteen, josta neuvotellaan jäsenvaltioiden kanssa ensi vuoden alussa. Sitten ensi vuonna kehitellään koulutuspakettia uusia järjestelmiä varten ja sitten täytäntöönpano on vuosina 2020 ja 2021. Eli koetamme ennakoida tulevia tarpeita ja toimia aloitteellisesti. Niin, yhteen toimivuus on kuuma peruna. Erityisesti kun ajatellaan tietosuojaa ja yksityisyyttä. Ja nyt toista sitä, mitä aluksi puheenvuorossani sanoin. Eli, no, mutta yhteen toimivuus ei luo uusia järjestelmiä, ei tarvitse suojella mitään uusia järjestelmiä tai uusia tietoja. Eli samat tietosuojajärjestelyt ovat voimassa myös silloin, kun uusi yhteen toimiva järjestelmä on käytössä. Mutta täytyy tehdä ero yksityisyyden ja tietosuojan välillä. Tietosuoja liittyy siihen, miten suojellaan henkilötietoja järjestelmässä. Tämähän on viraston vastuulla. Ja meitä valvotaan jatkuvasti. Tietosuojavaltuutettu seuraa tilannetta jatkuvasti. Ja viimeisen viiden vuoden aikana ei ole mitään erityisempiä ongelmia löytynyt. Yksityisyys liittyy siihen, miten järjestelmiä käytetään, eli tämä on myöskin jäsenvaltioiden kontolla. Eli millä tavalla mahdollistetaan yksityisyysjärjestelmässä, varsinkin kun puhutaan uusista järjestelmistä. Eli meillä on räätälöityä yksityisyyttä näissä järjestelmissä. Ja Tietenkin teemme läheistä yhteistyötä Fran kanssa. Me tutustuimme hiljattaisen raporttiin ja se näkyy myöskin siinä, miten on laadittu rajanylitysjärjestelmä ja se näkyy niin ikään siinä, miten etiä sitten toteutetaan. Ja yksityinen sektori. Alusta pitäen virasto on todennut, että hyvä kumppanuus yksityisen sektorin kanssa on yksi avaintekijöitä. Me olemme tekninen virasto, mutta me emme kuitenkaan ole innovoiva taho. Innovaatio tulee yksityiseltä sektorilta ja meidän täytyy löytää parhaita tapoja hyödyntää uusia toimintoja ja uutta teknologiaa. Eli meillä on vuosittaisia tapahtumia, konferensseja ja keskusteluita, jotka on kohdennettu tiettyihin aiheisiin. Esimerkiksi lokakuussa keskustellaan teknologiasta, jota käytetään ulkorajoilla, siis maarajoilla, jotta voidaan toteuttaa rajanylitysjärjestelmän säädöksiä. Eli viime vuoden aikana olemme luoneet hyvät suhteet yksityisen sektoriin. Monet keskeisistä toimijoista ovat olleet mukana työssämme jo pilottihankkeista lähtien vuodesta 2015. Sitten Kudritskan kysymys, eli mitä pitää varmistaa toimivuuden osalta ESP ja CA-formaatti. Nämä elementit eivät ole mitään uutuuksia, ja niitä käytetään ainoastaan tietojen hyödyntämiseen. Eli tämänhetkiset säännöt näiden järjestelmien käyttöehtojen suhteen ovat voimassa myöskin ESPn ja CRN osalta. Ja voimme taata, että tämänhetkisiä sääntöjä noudatetaan tulevaisuudessakin ja tietojen käyttö on samanlaista kuin tällä hetkellä. Eli samoja tietoja käytetään yksityisissä, yksittäisissä järjestelmissä, mutta uudesta arkkitehtuurista on hyötyä rajanvalvontaviranomaisille ja maahanmuuttajaviranomaisille kaikkialla Euroopassa. Ja toivottavasti siinä tuli vastaus kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos kahdelle kollegalle, jotka tulivat osallistumaan tähän keskusteluun. Kiitos teille, johtaja Karkovihin. Kiitos koko tiimillenne teidän työstänne. Tavataan jälleen pian. Tähän päättyy tämän aamupäivän kokous, koordinaattorinen kokous kello 12.30 ja sitten jatkamme kokousta kello kolmelta. Ja meillä on silloin myös avustamisdirektiivistä kuuleminen. Kiitos oikein paljon. Hyvää luonnosta ja nähdään iltapäivällä.